Pyytäisin teitä huomioimaan, että tulkkaus on saatavilla kaikilla EU-kielillä, mutta on joka tapauksessa välttämätön valita oikea kanava kullekin kielelle. Pyytäisin teitä ottamaan tämän huomioon. puheenjohtajana parlamentin naisoikeu- naisten oikeuksien ja tasa-arvoon valiokunnassa. Olen todella erittäin iloinen voidessani valiokunnan puolesta toivottaa parlamentin puhemiehen herra Jerzy Busekin lämpimästi tervetulleeksi. Ja olemme tosiaan erittäin iloisia siitä, että puhemies Busek on luvannut pitää alustuksen tai tämmöisen avauspuheenvuoron avatakseen kansainvälisen naistenpäivän juhlimisen vuonna 2011. Odotamme todella saada kuulla puhemies Busekin mielipiteitä ja ajatuksia tasa-arvotyöstämme ennen kaikkea täällä Euroopan parlamentissa ja EU-tasolla, joten lämpimästi tervetuloa ja puheenvuoro on seuraavaksi teillä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia, Rova Svensson, kollegani. Tämä on suuri hetki meille Euroopan parlamentissa, että Voimme olla isäntinä ja emäntinä teille kaikille, joten tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Nyt on hieno aika siinä mielessä, että sata vuotta sitten Sata vuotta olemme muuttaneet eurooppalaista ympäristöämme kansainvälisen naistenpäivän ansiosta, joten alkakaamme sen juhliminen tästä kokouksesta lähtien kuten Rova Svensson sanoi. Tässä parlamentissa on täysi tasa-arvo kielenkäytön suhteen ja haluaisimme saman tasa-arvon myös sukupuolten välillä. Se ei ole niin helppoa, kuten nyt näen, kuten kielien osalta on. 23 kieltä täällä käytetään ja minäkin sinun käyttämään äidinkieltäni. hyvä puheenjohtaja Svensson, hyvä presidentti Robinson, hyvä puheenjohtaja Fontaine, joka oli myös kollega muutama vuosi sitten parlamentista. Hyvät jäsenet, hyvät vieraat. Maailma on muuttunut sen jälkeen, kun kansainvälisen naisten päivän juhliminen alkoi. Kaikki tiedämme, miten paljon naisia vainotaan, miten paljon heiltä puuttuu normaaleja oikeuksia. Paljon on sadan vuoden aikana muuttunut, se täytyy tunnustaa, mutta edelleen asiat kuten palkka, ammattiasema ja politiikka erityisesti ovat edelleen sellaisia alueita, jolla ei ole tasa-arvoa eikä oikeudenmukaisuutta. Alussa naiset taistelivat sen puolesta, että saisivat yleensä tehdä työtä. Ja nyt taistelu on sen puolesta, että olisi siis sama työ ja sama palkka kuin miehillä. Samaan tapaan oli vaalioikeuden ja äänioikeuden kanssa. Naiset taistelivat äänestysoikeuden puolesta vuosikymmeniä sata vuotta sitten, mutta heitä syrjitään edelleen vaalilistoilla ja eri poliittisissa järjestelmissä. Tämä nähdään selvästi myös minun maassani minä olen suuri puolesta puhuja, että olisi kiintiöt listoilla. Tällainen lakiehdotus on menossa Puolan parlamentissa, sitä käsitellään. Olen ylpeä siitä, että olen sitä alusta asti tukenut. En tiedä, onko puolalaisia kollegoita salissa, en pysty tunnistamaan. Kyllä siellä on kollega. Hän varmasti voi vahvistaa, miltä taistelun tilanne näyttää tasa-arvon suhteen vaalilistoilla. Ei ole vielä lopussa, mutta toivon, että asia parantuu. Iskulause ja vaatimus samaan aikaan tämänpäiväisessä konferenssissa on juuri naiset politiikassa. Ja tiedämme, että naiset voivat eh, parantaa politiikassa naisten osaa ylipäätänsä. Se on tärkeää, mutta tärkeämpää on vielä se, että he voivat vaikuttaa eurooppalaiseen tai kansalliseen lainsäädäntöön sellaisella tavalla, että se todellakin alkaa vastata kansalaisten ilmeisimpiin tarpeisiin. Naisethan pystyvät aistimaan nämä tarveet paljon paremmin. Ja kun naisia on politiikassa paljon enemmän, niin saadaan parempia ratkaisuja. Tämä on vahvistettu monissa esimerkkeissä. Tasa-arvo EUn toimissa alkoi Rooman sopimuksista. Nyt ei pelkästään ole pelkästään perussopimuksissa, vaan myös perusoikeuskirjassa. Halusin kertoa muutaman sanan nyt sitten tilastoista, mitä tilastot näyttävät tänään – Kun itse olen Puolan hallituksen johdossa, niin 50 naista oli valtion korkeimmissa, korkeimmissa asemissa ministeriöitä, varaministereitä ja keskeisten virastojen johdossa. Tätä rehellisesti ei ole vieläkään rikottu kymmenen vuotta sen jälkeen, eikä ennen minun aikakauttakaan ollut suurempaa määrää naisia tärkeimmissä viroissa. Kabinettipäällikköni niin on tällä hetkellä on juuri nainen, hänellä on suuri valta täällä Euroopan parlamentissa. Ja yli 50 prosenttia on naisia minun kabinetissani. Parlamentissa on yhteensä työssä 60 prosenttia, melkein 60 prosenttia naisia. Mutta mikä vielä tärkeämpää, yli puolet tällaisissa asiantuntijatehtävissä, tehtävissä, joissa täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä, ja käsitellä asioita hyvin syvällisesti, niin näissäkin tehtävissä on naisia. Se on tärkeä asia. Sitten jäseniä parlamentissa heitä on 35 prosenttia, vähän enemmän kuin kolmasosa. Mutta tietysti asia riippuu myös kunkin jäsenmaan vaalijärjestelmästä. Parlamentin jäsenet, hehän tulevat jäsenvaltioista, joten minun vetoomukseni tänään Haluaisin, että vaalijärjestelmät jäsenvaltioissa, että niitä muutettaisiin sillä tavalla, että kolmen vuoden päästä, kun ovat seuraavat Euroopan parlamentin vaalit, voisimme toivota tänne tervetulleeksi vähintään 50 prosenttia naisia jäsenistä. Se on tärkeä vastuu. Me Euroopan parlamentissa emme sitä asiaa voi hoitaa. Ja vielä yksi asia. Meillä on yli 30 prosenttia naisia jäseninä, mutta johtotehtävissä parlamentissa jäsenkeskuudessa on vähän yli 40 prosenttia sekä puhemiehistössä, kvestorit, varapuhemiehet, yli 30 prosenttia. Ja myöskin, jos ajatellaan sitten valiokuntien puheenjohtajia parlamentissa, siis tärkeimmät tehtävät yli 30 prosenttia naisia. Eli siitä, siinä mielessä meillä on yliedustus naisille, se on oikein hyvä, koska vain 35 prosenttia jäsenistä yleensä on naisia, mutta yli 40 prosenttia selvästi on tärkeimmissä johtotehtävissä. Ei se tietenkään riitä, eikä tilastot kerro kaikkea Tilastomme tietysti ovat, vähän, ovat paremmat kuin keskimäärin Euroopassa parlamenttien osalta, mutta ei se kaikkea kerro. On hyvin tärkeää, että muistaisimme, että meillä on tavoite ja haluamme sitä, että naiset olisivat aktiivisempia. Se on tärkeää meille kaikille, jos Euroopan pitää ottaa johtoasema maailmassa, jos haluamme hoitaa kriisin jos haluamme ajatella vakavasti tulevaisuutta, muistakaamme siitä, että naiset ovat myös äitejä. Jos haluamme, että he olisivat aktiivisia politiikassa ja työelämässä, täytyy ottaa käyttöön osa-aikatyöjärjestelyjä, joustavia työaikajärjestelyjä, mahdollisuus tehdä työtä kotona, esikoulut, lastentarhat, kaikkiin suurempiin yrityksiin. Täytyy myös huolehtua siitä, että olosuhteet huolehtia pienestä lapsesta olisivat mahdollisia myös miehille, koska usein miehet haluavat hoitaa pientä lasta, mutta aina ei ole siihen mahdollisuutta. Nämä ovat perheen sen liittyviä asioita, joihin olemme velvoitettuja, jos haluamme pelastaa Euroopan demografiselta katastrofilta. Täytyy myös kovasti arvostaa sitä työtä, joita naiset ja jotkut miehet tekevät kotona. Jos on enemmän, sellaisessa perheessä, jossa on enemmän lapsia, se on hyvin tärkeä ja vastuullinen työ. Emme voi tällaisessa tapauksessa sanoa, että etteikö nainen olisi ammattityössä. Hän tekee yhteiskunnillemme tärkeintä työtä melkeinpä. Myös siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Sitten vielä elinkeinoelämä. Vivian Reddingin kanssa julkaisimme muutama aika sitten artikkeli, jossa vetosimme siihen, että eurooppalaiset yritykset vapaaehtoisesti, mutta merkittävästi enemmän ottaisivat hallituksiin ja johtokuntiin naisia. Tilastot osoittavat, että elinkeinoelämä siitä hyötyy, mutta ennen kaikkea me kaikki myös. Eli tämä on vielä yksi haaste meille. Tarina ei ole vielä lopussa, mutta nyt kun on sata vuotta täyttänyt kansainvälinen naistenpäivä, niin haluaisin onnitella kaikkia naisia, että näin paljon on onnistuttu tekemään sadan vuoden aikana. Ja kertoa myös hyvin selvästi eh, paikalla oleville ihmisille, että suuri haaste meille on se, että tasa-arvoa ei ole vielä Euroopassa – Ja äh, tasa-arvo on myös Euroopan ulkopuolella hyvin kaukana. Eli työmme ei ole vielä lopussa. Ja tämä satavuotisjuhlallisuudet, niin sen ei pitäisi jättää tätä siellä varjoonsa. Edelleen tarvitaan paljon työtä ja toivon kaikkea hyvää teille tämän konferenssin aikana. talman Busek. Kiitos puhemies. Puhemies Busek haluaisin esittää valiokuntan ja kaikkien osanottajien lämpimät kiitokset hyvin virkkeisestä alkupuheenvuorosta, joka käynnistää päivän seminaarin ja julistaessamme kansainvälistä naistenpäivää. Ja ilman muuta meillä on paljon haasteita edessämme, mutta emme kuitenkaan aio väsyä, mitä tulee työhömme tasa-arvon edestä. Yhdessä meidän pitää voida saavuttaa tuloksia. Se on minun vahva vakaumukseni. Hyvin lämpimät kiitokset puhemies Buzek. Seuraavaksi haluan toivottaa tervetulleeksi. Olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Mary Robinsonin, Irlannin aikaisemman presidentin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Rova Nico Fontennin, joka on äh, aikaisempi Euroopan parlamentin puhemies. Lämpimästi tervetuloa teillekin ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kaikki kansallisten parlamenttien jäsenet ja myös äh, ehdokasmaiden parlamenttien edustajat. Ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat tietysti lämpimästi tervetulleita, kuten kaikki muutkin osanottajat, ja odotan tosiaan mielenkiintoista päivää yhdessä teidän kaikkien kanssa. Useita vuosia on ollut perinteenä, että kokoonnumme tänne – kansainvälisten naisten päivän puitteissa vaihtamaan kokemuksia, vaihtamaan parhaita toimintatapoja ja niin edelleen, ja keskustelemaan yhteisistä tasa-arvotyömme tavoitteista. Tänä vuonna, kuten puhemies Busek mainitsi, on aivan erityinen vuosi, koska juhlimme satavuotis päivää, siis ensimmäisen naisten päivän satavuotispäivää. Ja tunnen hyvin voimakkaasti, että me tänään ajattelemme kaikkia niitä, jotka ovat olleet uranuurtajia tässä työssä, jotka olivat mukana sata vuotta sitten ja aloittivat eh, tasa-arvoasioiden ajamisen – ja naisten oikeuksien ajamisen on tärkeää, että tänään ajattelemme myös kaikkia niitä, jotka ovat työskennelleet ennen meitä ja valmistaneet maaperää meidän jatkotyöllemme. Meillä on tietysti myös vastuu kaikista näistä pioneereista, eli toisin sanoen siitä, että viemme tätä tasa-arvotyötä eteenpäin – Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin siis ensimmäisen kerran Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä 19. maaliskuuta 1911 ja yli miljoona miestä ja naista osallistui kansainvälisen naistenpäivän juhlimiseen. Vaatimuksissa oli kysymys naisten oikeudesta työhön, äänioikeudesta, oikeudesta koulutukseen, oikeudesta julkisiin virkoihin ja syrjäyt, naisten syrjimisen lakkauttaminen. Tässä joitakin silloin ajankohtaisia kysymyksiä. Mutta ei kulunut viikkoakaan näistä joukkokokouksista, kun tapahtui erittäin traaginen asia. Yli 140 työtä tekevää naista menetti henkensä traagisessa onnettomuudessa tulipalossa, jota kutsutaan triangelivaloksi New York Cityssä. Ja useimmat naiset, jotka menettivät henkensä, olivat italialaisia ja juutalaisia maahanmuuttajia. Ja tämä tragedia Yhdysvalloissa juuri mm, kansainvälisen naistenpäivän juhlimisen jälkeen merkitsi sitä, että aivan erityisesti kiinnitettiin huomiota työtä tekevien naisten ehtoihin työelämässä ja työoikeuslainsäädännössä. Ja tämähän on tietysti hyvin pitkälti sitten sen jälkeen – leimannut tätä juhl- kansainvälisen naistenpäivän juhlimista. Teema, jonka olemme valinneet tänä vuonna, on naiset politiikassa EU:ssa. Ja se on sellainen teema, joka ennen kaikkea liittyy hyvin läheisesti omiin kokemuksiimme, päivittäiseen työhömme poliitikkoina eri tasoilla, kansallisella tasolla, Eurooppa-tasolla ja kansainvälisesti – vaikka kuten puhemies Busek mainitsi, meillä on koko joukko menestyksiä. Meidän on oltava tietoisia näistäkin, siis, ja yhtä tietoisia myös kaikista niistä haasteista, joita vielä edessämme tulevaisuudessa on. Ja niistä eriarvoisuuksista, joita jatkuvasti voimme todeta. Meillä on hyvin paljon tehtävää vielä. Itse ajattelen joskus, kun olen sitä mieltä, että tasa-arvotyö ei edisty niin pikaisesti kuin toivoisin. Saatan joskus kokea sen, että tämä on hyvin jäyhää ja hidasta työtä joskus, niin silloin minulla on tapana ajatella eri sukupolvia – Mm, sitä, millaisia edellytyksiä niillä on ollut valita oma elävänsä ja e- elinehtonsa, siis esimerkiksi isoäidilläni, äidilläni, ja sitten veltaa, vertaan niitä niihin edellytyksiin, joita minulla on tässä sukupolvessa. Ja se jollain tavalla antaa minulle kuvan niistä edistysaskeleista, joita olemme saaneet aikaan. Naisten lukumäärä kansallisissa parlamenteissa ja Eurooppa-parlamentissa on kasvanut. Olemme nähneet aika vahvaa kasvua kuluneiden 10-12 vuoden aikana. Noin 8 prosenttia, kun katsotaan kansallisia parlamentteja, ja 5 prosenttia, mitä tulee Euroopan parlamenttiin. 35,2 prosenttia naisia nykyisessä Euroopan parlamentissa merkitsee sitä, että tämä on kaikkein tasapuolisin parlamentti, mitä sukupuolien jakaumaan tulee. Siis vuoden 79, 1979 jälkeen. Mutta voi myös todeta, että kaikkein suurimmat edistysaskeleet saatiin aikaan vuoteen 2004 mennessä – sen jälkeen olemme nähneet ainoastaan hyvin pienen lisäyksen. Mitä EU-tasoon tulee, niin voin sanoa, että nykyinen, nykyisessä komissiossa on yhdeksän naista ja 33 prosenttia on naisia. Ja se on kaikkein suurin osuus, mitä tulee uuteen, uuteen komissioon – muistan myös ja uskon, että varmasti useat kollegat täällä muistavat, että tämä myönteinen tulos, että meitä oli monia, jotka olivat mukana tässä saamassa aikaan tätä menestystä kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Jo, siis meitä oli monia, jotka painostivat voimakkaasti kansallisia parlamentteja, jotta komissioon nimitettäisiin nimenomaan naisia. Varmasti muistatte kampanjan, jonka Euroopan parlamentin jäsenet tekivät syksyllä 2009, kun kokoonnuimme neuvoston rakennuksen eteen ja siellä toimme ilmi vaatimuksemme siitä, että komissiossa pitäisi olla enemmän naisia. Tänään saamme kuulla Mary Robinsonia, jolla on aivan erityinen poliittinen ura takanaan aikaisempana presidenttinä hänen omassa kotimaassaan Irlannissa ja myös kansainvälisesti YK ihmisoikeuskomissaarina. Olemme erittäin iloisia siitä, että Mary Robinson on täällä. Saamme myös kuulla Rova Nicole Fontennin kokemuksia. Hän on yksi niistä kahdesta naisesta, jotka ovat olleet Euroopan parlamentin puhemiehiä. <laughs> Rouva Fontaine on myös työskennellyt ministeri, ollut ministeri kotimaassaan Ranskassa. Sitten päivän ohjelman jälkiosassa meillä on mahdollisuus kuulla kokemuksia kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentista ja mahdollisuus jakaa kokemuksia ja parhaita toimintatapoja, jotta voisimme yhä edelleen lisätä naisten osallistumista poliittiseen elämään. Naisten mahdollisuudet ja osaaminen on, se on, niitä on myös hyödynnettävä poliittisessa elämässä. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että meillä on edessämme mielenkiintoinen ja rikastuttava päivä yhdessä, jonka aikana kuulemme paljon erilaisista kokemuksista. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, minulla on joitakin käytännön asioita, joista haluan teille kertoa asia on niin, että jokaisella paikalla on kaavake, jolla pyydetään puheaikaa. Keskustelumme jaetaan kahteen osastoon. Ensimmäinen on yleisluontoisempi ja jälkimmäinen päivän ohjelmassa siinä keskitytään erityisesti kokemuksiin ja parhaisiin toimintatapoihin. Ja kaavakkeella, joka on siellä teidän paikoillanne pöydissä, voitte eh, täyttää, mihinkä osaan, missä osassa haluatte käyttää puheenvuoron. joko ensimmäisessä tai toisessa. Teillä on myös mahdollisuus käyttää puheenvuoro molemmissa osissa. Sekin on aivan mahdollista, mutta pyytäisin teitä ystävällisesti ilmoittamaan tämän tällä kaavakkeella. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että puheaika on kolme minuuttia. Jokaisessa puheenvuorossa olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että mahdollisimman moni saa mahdollisuuden jakaa omia kokemuksiaan. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Ja nyt olen iloinen voidessani sitten antaa puheenvuoron rova Mary Robinsonille – joka on entinen Irlannin presidentti ja YK on ihmisoikeuskomissaari. Ja Mary Robinson säätiön puheenjohtaja ilmasto ja oikeudenmukaisuus. Tervetuloa tänne, teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, ja kansallisten parlamenttien jäsenet. Minun täytyy sanoa, että minun on tehnyt varsin suuren vaikutuksen tämä puhemies Busekin vahva vetomus tasa-arvon puolesta ja myös puheenjohtaja te olette antaneet meille vahvan viestin tänään. Minulle on kunnia saada puhua pääpuhujana Euroopan parlamentissa aiheesta, joka on lähellä meidän kaikkien sydäntämme naisten poliittinen voimaannuttaminen ja heidän yhtenäinen edustuksellisuus, edustuksellisuutensa kaikilla tasolla EU-ssa. Mutta täytyy sanoa, että kun yleisöä tarkastelen, olen iloinen nähdessäni, että täältä löytyy hiukan sukupuolta tasapainoa joitakin miespuolisiakin edustajia parlamentista on. Ja se onkin tärkeää, koska me tiedämme, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei koske vain naisia, se koskee meitä kaikkia. Ja se on hyvä asia nähdä. Ja niin kuin kuulimme, Tämä on aivan erityinen tilanne tänä vuonna, koska nyt on kyseessä sadannes vuosipäivä kansainvälisen naistenpäivän kohdalla. Ja todennäköisesti tämän takia minut kutsuttiinkin puhumaan tämä, esittämään pääpuhe merkitsemään tätä vuosipäivää, koska virallisesti minut on nimitetty vanhimmaksi, tavallaan heimovanhaksi eh, Nelson Mandelan puolesta ja 40 puolisoni nyt käy esittäytymässä muille heimon vanhemmille ja siksi minustani, mielestäni olen pätevä tarkastelemaan asioita taaksepäin ja eteenpäin teidän kanssanne tänään. Ja aluksi haluaisin heittää verkkoni hiukan kauemmalle kuin, kauemmas kuin Eurooppaan, jotta rohkaisin meitä tulevina päivinä löytämään keinoja, jotta voisimme globaalisti mm, ottaa kädestä sisarjoutuna ympäri maailmaa. 8. maaliskuuta viime vuonna olin mukana satojen muiden naisten kanssa ja myös miesten kanssa, kun kävelimme New Yorkissa Brooklyn Bridgeillä, Brooklyn Bridge-sillalla. Siellä oli tuhansia ja tuhansia naisia eri silloilla, yli sadoissa kaupungeissa ja muualla maailmassa myös. Tapahtuma, tapahtuman järjesti Zainat Salvi Women for Women International järjestöstä ja myös mukana oli muita kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ja naisjärjestöjä suunnitellaan nyt vieläkin suurempaa yhteistapahtumaa miesten ja naisten välillä silloilla kautta maailman 8. päivä maaliskuuta sisaruuden solidarisuuden hengessä merkitäksemme tätä vuosipäivää. Ja minä toivon, että jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamentin jäsenet löytävät jostain sillan, jonka voivat sitten toisten kanssa ylittää ensi tiistaina. Ja mieluiten vielä laulaen, kun siellä kuljette. Satavuotispäivä on aika miettiä asioita taaksepäin ja suunnitella eteenpäin. Vuonna 1993 minulla oli kunnia käydä virallisella vierailulla Uudessa-Seelannissa Iranin presidenttinä silloin, kun tämä maa juhli sitä, että oli ollut ensimmäinen maa, joka antoi parlamentaarisen äänioikeuden naisille 1893. Olen ylkeä voidessaan sanoa, että avainhahmo tässä lainsäädännössä oli irlantilainen John Balance Ulsterista, mutta todellinen valta kuitenkin tuli uuden sellainen naisilta, jotka olivat satoja kilometrejä pyöräilleet vuoristoteillä keräten allekirjoituksia kampanjansa varten. Oli mielenkiintoista, että he näkivät tämän kampanjan aikanaan osana omaa taisteluaan vähentää miestensä juomatapoja tai parantaa niitä. Puheenjohtaja, me kaikki tunnemme, miten ihmiset ovat taistelleet äänioikeuden puolesta eri Euroopan maissa viime vuosien alussa ja myöhemmin, miten on taisteltu oikeudesta asettautua ehdolle parlamenttiin. Joissakin päin maailmaa nämä taistelut ovat tuoreempia ja jatkuvat edelleen. Kuvaitin naiset esimerkiksi saivat äänioikeuden vasta 2005 ja naiset arabialueella edelleenkin taistelevat voidakseen asettautua ehdokkaaksi parlamenttiin, jotta heitä voitaisiin ottaa myös eh, valtioneuvostoihin. Tämä saattaa muuttua nopeammin, koska on voitu painaa merkille, kuinka monet nuoret, erityisesti nuoret naiset, ovat menneet Pohjois-Afrikassa kaduille huolimatta väkivallasta, joka heitä kohtaa, vaatien suurempaa vapautta, osallistumista ja kun, sitä, että heidänkin ihmisoikeuksiaan kunnioitetaan. Tämä kansanliike, joka vaihtelee maasta toiseen, voi valtavalla tavalla vaikuttaa naisiin, jos naiset pystyvät täysin osallistumaan ja yhtäläisesti osallistumaan uuteen perustuslailliseen ja lailliseen äh, rakenteisiin Tunisissa, Egyptissä, Bahrainissa, Libyassa ja ehkä muuallakin. Naisten voimannuttaminen on kulmakivi demokratisessa kasvussa arabimaailmassa. Tämä johtuu siitä, että jos naiset voivat osallistua parlamentin toimintaan, he ottavat esille sellaisia kysymyksiä, jotka muut unohtavat. Silloin kun saadaan kriittistä massaa naisen kohdalla, he muuttavat prioriteettiasettelua huomaavat hankkeita, jotka muut unohtavat, ottavat huomioon yhteisöt, jotka on pantu syrjään ja jotka on ohitettu. Naisten osallistuminen hallitusten toimintaan tekee ne edustuksellisemmaksi, vasta reagoimamaksi, tilivelvollisemmaksi ja otetaan paremmin huomioon erilaiset etniset, rodulliset ja muut asiat. Tietenkään ei pidä sotkea toisinsa termejä arabi ja islamin usko. Euroopan parlamentin jäsenten pitäisi tehdä kaikkensa tukeakseen rauhanmukaista siirtymistä demokratiaan, jota nuoret naiset ja miehet johtavat arabimaailman maissa, ovat he sitten islaminuskoisia tai eivät. Ja he puhuvat myös, pitäisi puhua myös väkivaltaa vastaan, joka kohdistuu rauhanomaisia protestoijia vastaan erityisesti Libyassa tilanne on varsin uhanalainen, jossa ihmisiä jopa ammutaan lentokoneistakin ja heitä tulitetaan. Kannattaa panna merkille, että me seisomme näiden ihmisten oikeuksien takana. Ikävä kyllä, niin kuin huomasin Pariisissa konferenssissa viime viikolla, jossa käsiteltiin naisia fundamentalismia vastaan ja tasa-arvoa, niin oli tällainen huomattava trendi Euroopassa, joka on islamin vastaista. Pyritään lyhyen ajan poliittisiin voittoihin. Tarvitaan siis avointa keskustelua fundamentaalisista naisten vaikutuksista. Emme halua mitään islamuskoisia feministejä, jonka juutalaisia tai kristittyjä feministejä, mutta meidän pitää kuitenkin kunnioittaa eri kaikkien kulttuuritaustaa. Ja minä uskon, että tämän parlamentin jäsenet, erityisesti naisjäsenet täällä, voivat osoittaa johtavuutta näissä kysymyksissä. Se on tärkeää myös heidän omissa vaalipiireissään, samoin arabimaailmassa. Ja voi olla huomattava muutos tulossa varsin lyhyessäkin ajassa. Mikä minulla, minulla herättää toivoa on, että minä olen nähnyt, miten naiset ovat pystyneet todellakin muuttamaan voimannuttamisensa kautta kahdessa maassa tilannetta, erityisesti Ruandassa ja Liber- Liberiassa. Olin ensimmäinen valtion päämies, joka vieraili Ruodassa kansanmurhan jälkeen vuonna 1994 ja palasin sinne uudestaan vuonna 1995, jotta toisin maan kärsiville kansalaisille YK viestin. Kansanmurhan jälkimainingit ovat hirvittävä kokemus. Kirkot ovat täynnä ihmisten luita, on vaatemyttyjä, kenkiä. Monet niistä kuuluivat murhatuille, tapetuille lapsille. Mutta tässäkin järkyttävässä tilanteessa oli yksi varsin kaunis kuva. Monissa kirkoissa kirkkomailla löytyi köynnöskasveja, jotka voivat kukassa, erittäin ihastuttavia kukkia, voimakkaan vaaleanpunaisia ja punaisia ja tuoksu oli huumaava. Yksi kansalaisjärjestön edustaja, joka seurasi minua, selitti, että tämä johtuu siitä, että lannoitelu on parasta koko maailmassa, nimittäin ihmisverta. Kolmas vierailuni Ruandaan presidenttinä tapahtui alle kolme vuotta kansanmurhan jälkeen maaliskuussa 1997. Silloin tarkoituksena osallistua yleisafrikkalaisen naisten konferenssiin Kigalissa, joka järjestet, jonka järjestivät pitkälti lesket, jotka pystyivät selviytymään. Tämä konferenssi Ruondassa pyrki voimanottamaan naisia kaikilla tasoilla, vähentämään syrji, syrji, syrjivyyttä ja parantamaan perintöoikeuksia ja rohkaisemaan naisia osallistumaan julkiseen elämään kaikilla eri tasoilla. Tulokset ovat varsin myönteisiä Ruandan taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle ja nyt se onkin ylpeä voidessaan kertoa, että sillä on kaikkien niiden naisjäseniä parlamentissa on koko maailmassa oudolla tavalla, kukat ovat siis jälleen kukkineet. Liberian suurin muutos alkoi, kun naisaktivistit siellä tulivat kärsimättömäksi hitaaseen neuvottelutahtiin, jota miesneuvottelijat eri puolin vetivät eteenpäin. Naiset vaativat näissä neuvotteluissa, että saataisiin aikaan sopimus ja dramaattinen esimerkki naisten voimasta näkyy tällaisessa dokumenttielokuvassa, jonka nimi on Pray the Devil Back to Hell. Vaalit siellä pidettiin 2005 ja silloin saatiin ensimmäinen afrikkalainen naispresidentti Ellen Johnson Sirleaf ja hän on näyttänyt esimerkkiä johdollaan. Hän hän on käytetty hyväksi myös YK turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta. Ja välineenä kansainvälinen konferenssi Libyassa 8.9. maaliskuuta 2009, jota johtivat Liberian ja Suomen presidentit. Ja siellä perustettiin muun muassa Angie Brooks Center naisten voimaanottamisesta. Michelle Bachelet joka johtaa hiljattain perustettua YK naisjärjestöä, on valinnut myös Monrovian viettääkseen siellä ensimmäistä kansainvälistä naisten päivää. Ja näin tunnustetaan, että Liberia presidentti Ellen Johnson Sirleafin johdolla johtaa todellakin naisten tasa-arvokysymyksiä. Tämä tuo mieleen tällaisen tekstin, jonka hiljattain allekirjoitin Jimmy Carterin, Grassa Michelin ja Kofi Annanin kanssa. Vanhimpien jäsenen ryhmät kokoontui yhteen Nelson Mandelan innoittamana ja arkkipiispa tutun johdolla puhuakseen vapaasti globaaleista kysymyksistä. Me haluamme uudelleen vahvistaa, kuinka tärkeää on edistää naisten johtajuutta, korostaa jatkuvaa tarvetta suojella naisten ihmisoikeuksia. Olemme tyytyväisiä siitä, että tänään yhä enemmän naisia on poliittisissa päätöksentekopaikoissa ympäri maailmaa, mutta on lukuisia miljoonia naisia ja tyttöjä, joiden kohdalla emme juuri voi juhlia, he kärsivät todella sietämättömissä olosuhteissa. Naiset ovat suurin osa maailman köyhistä. Väkivalta, joka perustuu sukupuoleen, heitä syrjitään säännöllisesti monissa maissa yhä ympäri maailmaa. Naiset ovat erittäin suuressa vaarassa konfliktitilanteissa. Äitikuolleisuus on suurta, samoin AIDS vaivaa heitä. Teinikäiset tytöt ovat, ovat, ovat erityisen haavoittuneisimpia ja meidän pitäisi voimaannuttaa heitä. Usein unohdetaan nuoret tytöt kun halutaan auttaa köyhiä yhteisöjä huolimatta siitä, että heillä on valtava vaikutus siihen, miten perheet selviytyvät ja miten yhteiskunta toimii. Ikävä kyllä nämä huolenaiheet ovat edelleenkin päteviä tulevina vuosina, moina vuosina, mutta tiedän, että Monrovissa niitä tullaan tällä viikolla käsittelemään kansainvälisen päivän yhteydessä. Joten mikä on sitten naisten poliittinen osallistuminen EU-maissa? Luonnollisesti, niin kuin olemme kuulleet, edistystä on saatu vuosikymmenen aikana yhtenäistä lainsäädäntöä, tärkeitä päätöksiä kansallisista Euroopan tuomioistuimista ja Euroopan parlamentti on monia aloitteita. Haluaisin osoittaa kunnioitusta teitä kohtaan, rouva puheenjohtaja, ja naisten asian valiokuntaa kohtaan. Sen mietintö naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 2010 EU-ssa mainitsee monia aikaisempia tavoitteita mukaan lukien päätöslauselman vuodelta 2007, jonka aiheena oli tiekartta kohti tasa-arvoa naisten ja miesten välillä Siinä on 26 eri kohtaa, joista ensimmäiset 14 liittyvät naistyöllisyyskysymyksen ja äh, tasa-arvo, tasa-arvoisen palkkauksen ja työolosuhteeseen. Kohta 15 kuitenkin on aika heikko, ja lainaan sitä. On tyytyväinen ponnisteluun, jota on tehty EU, Euroopan tasolla, että rohkaistaisiin naisia tulemaan politiikkaan ja puoltaa siksi suurempaa naisten osallistumista kaikkiin EU-toimielimiin ja niiden toimintaan erityisesti vastuuvirko heitä pitäisi saada. Korostaa kuitenkin sitä, että lisätoimia tarvitaan kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla. Mietinnössä todetaan, että vain 3 prosenttia suuryrityksistä ovat, saavat naisjohtajan ja vetoaa jäsenvaltioihin ja komissioon, että kiinnittäisivät erityisesti huomiota haavoittuvaisiin naisryhmiin ja viitataan erityisesti naisiin, jotka ovat vammaisia. Samoin puhutaan romaninaisista. Kun luen tätä mietintöä, ja toivottavasti ette loukkaannut tästä puheenjohtaja, kun luen tätä mietintöä, Minua myös on tunne, että se hiukan näyttää siltä, että tässä ikään kuin painetaan jotakin nappia ja kaikki tapahtuu. Kaikkia oikeita nappeja on painettu. Tämä hyväksyttiin 22 puolesta äänellä, kaksi oli vastaan. Ja ymmärtääkseni siitä ensi viikolla täysistunnossa äänestetään. Haluaisin tiivistää naisten edustuksellisuuden arvon siteraamalla hiljattaista raporttia, jonka National Democratic Institute laati aiheena demokratia ja muutoksen haasteet. Raportissa kiinnitetään huomiota tutkimuksen ympäri maailmaa ja pitkän kokemukseen. Ja tässä esitän asia näin. Naisten osallistuminen politiikkaan auttaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vaikuttaa moniin poliittisiin kysymyksiin, joita käsitellään ja myös vaikuttaa ehdotukset, joita tehdään. On todisteta siitä, että jos naisia enemmän valitaan, silloin korostetaan poliittisessa työnteossa enemmän elämänlaatua, otetaan huomioon perheet, naiset, etniset ja rodulliset vähemmistöt, naisten poliittinen osallistuminen syvällisesti ja myönteisesti vaikuttaa demokraattiseen kehitykseen yhteisöissä, vaalikausissa, poliittisissa puolueissa ja kansalaisten elämässä yleensäkin ja auttaa yleensäkin demokratiaa konkretisoitumaan. Kun naiset ovat poliittisina johtajina, nais, maat kokevat korkeammasta elämäntasosta, Tämä vaikuttaa myönteisesti koulutukseen, terveydenhuoltoon ja demokratia toimii muutenkin tehokkaammin. Naisten osallistuminen politiikkaan varmistaa sen, että naisten erityishuolet ja muiden syrjäytyneiden huolet otetaan huomioon ja äh, hallinto tavallaan reagoi näihin. Naisten johtajuus konfliktinratkaisutilanteissa on hiukan erilaista ja yleensä naiset toimivat vähemmän hierarkisesti ja toimivat paremmin yhteishengessä kuin miespuoliset kollegansa. Todennäköisemmin he myös toimivat yli puolueen rajojen, jopa puoluepoliittisissa ympäristöissä. Naislainsäätäjät näkevät hallituksen keinona auttaa esimerkiksi vähemmistöryhmiä. Näin naiset lainsäätänä yleensä ottavat enemmän yhteiskunnan huolet huomioon ja reagoivat erilaisiin tarpeisiin, joita ihmisillä on. Naiset ovat syvällisesti sitoutuneet rauhanrakentamiseen ja eläinrakennuksen konfliktin jälkeen ja heillä on ainutlaatuinen perspektiivi, joka he voivat esittää neuvottelutilanteissa. Naiset kärsivät suhteettomasti asetetuissa konflikteissa ja vaativat vahvemmin vakauttamista, jälleenrakentamista ja ennakolta ehkäisyä kun ajatellaan näitä suuria tavoitteita, pyritään rakentamaan vahvoja kestäviä demokratioita. Niin naisia pitää tässä rohkaista, antaa heille voimaa ja valtaa ja tukea heitä, jotta heistä tulee vahvoja poliittisia johtajia. Koska näin on, miksi naisten osallistuminen poliittisella tasolla Euroopassa on niin horjuvalla pohjalla? Minua rohkaisi kyllä, mutta en täysin jaa tätä aika myönteistä esitystä jonka Euroopan parlamentin puhemies aikaisemmin täällä esitti. Vaikkakin kymmenen maata Euroopassa on saanut yli 27 prosenttia eh, naisia alahuoneeseen, tässä johtaa Ruotsi, se on 45 prosenttia, niin enemmistö kuitenkin mukaan lukien oma maani on alle 23 prosentin naisjäsenten kohdalla ja kaksi varsin maassa heitä on alle 10 prosenttia. Selvästikin perinteiset esteet ovat edelleenkin tarpeeksi vahvoja, jotta lannistavat ja jopa lyövät naisehdokkaat. Puuttuu riittävää taloudellista apua, on suhteettoman suuret perhevelvollisuudet, puuttuu luottamusta tässä miesvaltaisessa kulttuurissa. Monet naiset mieluummin toimivat kansalaisjärjestöissä, missä kulttuuri on tavallaan naisystävällisempi ja ottaa huomioon sukupuolikysymykset. Median uutisointi esimerkiksi päätöksistä, jotka jotka Lisa Ronsulli ja Rashida Dati viime, viime aikoina tekevät, osoittaa selvästi, minkälaisia todellisia esteitä monilla naisilla edelleenkin on, miten, kun he pyrkivät yhdistämään perheen ja poliittisen elämän. Joten kysymys kuuluu nyt sadannen vuosipäivän kohdalla. Olemmeko me Euroopassa valmiita todella tarttumaan näihin ja muihin esteisiin seuraavan kymmenvuotiskauden aikana, kun pyritään selkeisiin muutoksiin. Ovatko maat valmiit ottamaan käyttöön kansallisia kiintiöitä, niin kuin puhemies tässä kehotti, mitä tulee paikallisiin ja parlamentaarisiin vaaleihin, jotta voitaisiin korvata näitä olemassa olevia epätasa-arvoja, epätasapainotekijöitä. Ovatko EU ja kansalliset hallitukset valmiita antamaan taloudellisia voimavaroja, jotta kouluttaisivat ja antaisivat resursseja naisehdokkaille paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla? Entä sitten kansalliset parlamentit? Pysty, haluatko ne muuttaa menettelytapoja, että naisjäsenet pystyvät paremmin yhdistämään työelämänsä perheelämäänsä? Entä poliittiset puolueet EU-maissa? Kiinnostaako niitä pohtia ja tutkia, miten voidaan muuttaa miesvaltaista eeto, eetosta politiikassa, että naisetkin tulisivat mukaan. Entä naiset itse, ovatko he valmiit kantamaan vastuuta olevaan johtajina ja esittämään visioita siitä, miten e- Euroopan unioni voi sulkea tämänhetkisen demokraattisen kuilun? Tässä joitakin kysymyksiä jotka sadas vuosipäivä saa meidät pohtimaan. Laajempi poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja ilmastonmuutoshaaste myös on tällainen, joka vaatii meiltä sitä, että tarvitaan uutta virtaa, elinvoimaa, johtajuutta politiikkaan. Eurooppa hyötyisi valtavasti siitä energiasta, näkemyksestä, jota saataisiin, jos naisiakin on se paljon enemmän sekä täällä Euroopan parlamentissa, parlamentissa että kansallisessa parlamentissa. Meidän kuitenkin pitää olla optimistisia, mutta myös realistisia. Vuonna 2008 Yhdistyneen kuningaskunnan tasa-arvo, ihmisoikeus, komitea laati raportin, jossa todetaan, että etana voi ryömiä koko Kiinan muurin matkan 12, vuodessa. Se menee vain hiukkasen pidemmän kuin se 200 vuotta, joka menee siihen, että naisista tulee yhtä lailla edustettuja parlamentissa. Me emme tarvitse hitaasti etenevää tahtia tai jopa etanan tahtia muutokselle. Me tarvitsemme kaiken uudistavaa muutosta, jos haluamme tarttua todellisesti ja vaikuttavasti näihin ongelmiin. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Rova Robinsonia ja seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Fontennelle. Olkaa hyvä. Je suis très Rouva puheenjohtaja, olen erittäin iloinen siitä, että olette halunnut ottaa minut mukaan tähän kokoukseen, jonka aikana hyvin ajankohtaisesti juhlitaan ensimmäisen naisten päivän satavuotisvuotta. Ja tässä on mahdollisuus tehdä katsaus siitä kehityksestä, jota tässä suuressa taistelussa on ollut. Ja sehän jatkuu ja siinä on kysymys miesten ja naisten tasa-arvosta poliittisissa päätöksissä, koska se on tämän päivän kokouksen teema. Onnittelen teitä siitä, että olette ottaneet mukaan myös kansallisten parlamenttien edustajat 27 Euroopan unionin jäsenmaasta, samoin kuin myös ehdokasmaista. 23 vuotta tässä parlamentissa on antanut minulle mahdollisuuden hyvin vahvasti tuntea, kuinka tärkeä tämä rooli on, siis tämä yhteistyö kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä, jotta voitaisiin kehittää eurooppalaista demokratiaa ja täyttää niin kutsuttu demokratiavaje kun olin parlamentin varapuhemies, joka oli vastuussa suhteesta kansallisiin parlamentteihin, työskentelin täysin voimin, jotta tämä lähentyminen tapahtuisi. Ja siksi haluan lämpimästi, hyvät naiset ja herrat, kansallisten parlamenttien edustajat, toivottaa teidät tai tervehtiä teitä lämpimimmin. Ensimmäinen kommenttini, siinä haluan korostaa sitä päättäväisyyttä, joka on aina leimannut Euroopan toimielimiä, jotta voltaisiin edistää naisten asemaa. Mitä syrjintään tulee, ei ole pelkästään kysymys tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, vaan kysymys on myös siitä, että tämä liittyy erittäin läheisesti demokratian itsensä toimintaan, siis se on perusarvo eurooppalaisessa rakennuksessa ja yhteiskuntiemme harmoniassa. Tässä on kysymys perusperiaatteesta, joka on kirjattu Rooman sopimukseen ja jonka suhteen jäsenvaltiot olivat hyvin vahvasti vastahakoisia komission virike tai komission aloitetta on että myös sitä uutteraa työtä, jota Euroopan parlamentti on tehnyt ennen kaikkea naisten oikeuksien valiokunnassa, joka perustettiin 1984. Silloin siis tämä sai nimen naisten oikeuksien valiokunta ja valitsin silloin siihen osallistumisen. On tietysti paljon saatu aikaan merkittäviä edistysaskeleita tämän uutteran työn ansiosta. Mutta mitä tulee mietintöön, oma mietintöön, Siis tässähän on kysymys uusista tavoista saada aikaan dynaamista mobilisointia, joka on aivan välttämätön, koska voidaan nykyään todeta, että tietysti on tapahtunut edistystä, mutta että tase on heikohko ja paljon työtä on vielä tehtävä. Tässä suhteessa hyvin lyhyessä puheenvuorossa, joka minulle annettu, kuudessa minuutissa haluaisin esittää joitakin ehdotuksia. Haluaisin ennen kaikkea, että Euroopan parlamentti jatkaa esimerkillistä toimintaansa, eli eh, että se on keihään kärki tässä taistelussa. Mitä tulee miesten ja naisten väliseen jakaumaan, tästä, tästähän on puhuttu usein, 35,2 prosenttia naisia nykyään. Ja tässä on paljon suurempi naisten osuus kuin kansallisessa parlamentissa, joka on keskimäärin 24 prosenttia. Mitä sitten tulee keskeisten elinten virkoihin, varapuhemiehiin, kvestoreihin ja niin edelleen, Siis on olemassa kuitenkin vielä tehtävää, mitä esimerkiksi tulee poliittisiin ryhmiin. Kun 99 minut valittiin Euroopan parlamentin puhemieheksi, valittelin ainoastaan sitä, valittelin ainoastaan sitä että oli, täytyi odottaa 20 vuotta Simon Veilin valinnan jälkeen sitä, että seuraava nainen tulisi tähän virkaan. Ja toivottavasti ei tällä kertaa pidä odottaa yhtä kauan seuraavan puhemiehen tai naisen valitsemista puhemiehen virkaan. Kun tässä parlamentissa puhutaan suurista yhteiskunnallisista kysymyksistä tai sitten altistuneempien yhteiskuntien ongelmista, parlamentin täytyy olla yhä hyvin tiukka valvoja, mitä tulee saavutettuihin etuihin ja välttämättömään kehitykseen. Mutta eh, Euroopan parlamentti ei voi toimia yksin. Kansalliset eh, jäsenvaltioiden hallitukset ja poliittiset puolueet joutuvat jatkuvasti poli- mobilisoitumaan, jotta naisten osallistuminen politiikkaan edistyisi. Tiedän, että kiintiöt ovat usein, usein ristiriitaisia. Kuitenkin on voitu todeta, että se, että saadaan aikaan pakottavia sääntöjä, jotka koskevat miesten ja naisten tasa-arvoa, tämä voi myönteisesti edistää tilannetta. Esimerkiksi mitä tulee Ranskan lakiin vuodelta 2000, jossa on kysymys naisten ja miesten tasa-arvosta alueellisissa ja kunnallisvaaleissa sellaisissa kunnissa, joissa on yli 3500 asukasta kansallisissa Eurooppa-vaaleissa. Voidaan todeta, että tämä laki sai aikaan rauhanomaisen mielenosoituksen ennen kaikkea paikallistasolla, jossa politiikka on kaikkein lähinnä kansalaisia. Mutta vaikka todellisuudessa esimerkiksi kunnanvalneuvosten osuus, naisten osuus viroista on vain 35 prosenttia ja listojen kärjessä on jatkuvasti pääasiassa miehiä, ja mitä tulee sitten parlamenttivaaleihin, niin puolueet vieläkin maksavat mieluummin sakon kuin kunnioittavat tasa-arvoa. Ja voidaan sanoa kuitenkin, että tase on yleisesti ottaen myönteinen on jatkettava tätä rohkaisevaa tietä. Mitä tulee kansallishallituksiin, niiden täytyisi ennen kaikkea saada aikaan keinoja, joilla voitaisiin edistää naisten osallistumista politiikkaan. Tässä suhteessa ja joissakin maissa, kuten omassani esimerkiksi, politiikka on tosiaan menettänyt uskottavuutensa. Mielestäni on aivan välttämätöntä yrittää saada, siis antaa tämä siis tälle palautettava sen aateluus. Haluaisin vielä esittää kaksi ajatusta, jotka osoitan suoraan naisille. Mitä tulee politiikan politiikan maailmaan, kuten kaikkialla muu, kaikkiin muihinkin maailmoihin, naisten on jatkuvasti todistettava pätevyytensä. Nainen on tuomittu uutteruuteen ja erinomaisuuteen ja sen hän, tuomion hän täyttää ja pitää tätä tietysti erittäin virikkeisenä kuitenkin säilyttää naisellisuutensa, naiset eivät saa pelätä aktiivista osallistumista ja, ja, ja jäädä odottamaan. Mitä tulee naisiin, jotka ovat poliittisissa tärkeissä viroissa, heidän on oltava valppaita, jotta he voisivat välttää tällaisen jota esimerkiksi mediat ovat edistäneet, mitä tulee hänen viettelykykyynsä ja niin edelleen. Jatkuvasti eh, naisten solidaarisuus keskinäinen solidaarisuus on ehdottoman välttämätöntä. Sitä ei tarpeeksi usein muistuteta. Omalta osaltani olen tämän kokenut hyvin intensiivisesti Euroopan parlamentissa ennen kaikkea silloin, kun minut valittiin puhemieheksi. Tämä solidaarisuus, kuten puhemies Busek erittäin hyvin sanoi, sallii politiikassa toimiville naisille kaikkien naisten aseman edistämisen ammattielämässä. Haluaisin päättää hyvin rohkaisevaan merkkiin, joka myös on maani esimerkistä vuonna 1974-70 prosenttia ranskalaisista sanoi, että he eivät haluaisi naispresidenttiä tasavallan presidentiksi. Nyt sitten tutkimukset hyvin selvästi osoittavat, että 90 prosenttia hyväksyisivät tämän ilman, että se olisi mikään ongelma. Jos ajatellaan Saksaa, Suomea, Liettua, Irlandia, Irlantia. Mielestäni tämä mielten kehitys on selvä toivon merkki. Meidän on yritettävä vahvistaa sitä kaikin tavoin, enkä epäile hetkeäkään, etteikö Euroopan parlamentti yleisesti ottaen ja naisten oikeuksien valio ja tasa-arvon valiokunta jatkaisi tätä työtä ja toisivat hyvin om, merkittävän antinsa. Haluaisin toivottaa erinomaista naistenpäivää kaikille nais, Euroopan naisille ja kaikille naisille kaikkialla maailmassa, jotka hyvin vakaumuksellisesti edistävät naisten asemaa. Haluaisin kiittää teitä. Stort tack till... Eh, suurkiitos Rova Robinsonille ja suurkiitos Rova Fontennille. Mielestäni olemme saaneet erittäin hyvän katsauksen yhtäältä siitä, mikä on ollut menestystä, mitä naisten oikeuksiin tulee, ja toisaalta mitä tulee niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Ja ennen kaikkea olemme voineet tällä tavalla nostaa esille kysymyksen asetteluja, kuten Rova Robinson, siitä, onko Eurooppa valmis kymmenen vuoden kuluttua tasaveroiseen edustuksellisuuteen kaikissa poliittisissa toimielimissä ja muilla alueilla. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita tulemme käsittelemään täällä päivän mittaan. Ja haluaisin myös mainita Rova Fontainein, joka otti esiin naissolidaar- naisten solidaarisuuden merkityksen, kun naiset ottavat hoitaakseen se tehtäviä, niin että siellä tosiaan tunnetaan silloin, että tuemme toinen toisiamme. Se mielestäni on tärkeä tekijä, siis se sekä se, että naiset saavat yhä enemmän tehtäviä ja se, että sitten kun näitä tehtäviä hoidetaan, tunnetaan, että saadaan tukea niin, että todellisuudesta ei tule sitä, että naisesta tulee jonkunnäköinen alibi erilaisissa poliittisissa kokoonpanoissa. Hyvin lämmin kiitos erittäin mielenkiintoisista alustuksista. Kiitämme lämpimästi siitä, että olette osallistuneet. Ja nyt sitten on aika aloittaa yleiskeskustelu ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meidän on maksimoitava puheaika kolmeen minuuttiin puhetta kohti, koska tosiaan odotamme, tai odotamme, että hyvin moni haluaa jakaa omia kokemuksiaan. Ensimmäinen puhujalistalla on, on Rova Ildo Figueredo Euroopan parlamentista – Olkaa hyvä, Rova Figueiredo. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa kaikki ja tervehtiä kaikkia täällä paikalla olevia naisia ja myös naisia EU:ssa ja naisia yleensä. Ennen kaikkea niitä, jotka juuri omissa maissaan kärsivät syrjinnästä siksi, että he taistelevat vapauden puolesta, mikä on ajankohtaista hyvin monissa eri maissa, mutta puhun myös naisista, jotka ovat sodan uhreja, jotka taistelevat rauhan puolesta. Haluaisin siksi lähettää aivan erityiset terveiset, erityisen tervehdyksen niille naisille, jotka kärsivät, taistelevat ja yhä ovat kaukana yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista, joilla yhäkään ei ole mahdollisuutta toimia täysiarvoisesti ihmisinä. Ja vielähän on heillä hyvin paljon sellaista, joka heidän on voitettava. Kansainvälinen naisten päivä. Paljonhan tietysti on tapahtunut – monissa maailman osissa on saatu aikaan hyvin paljon menestystä ja vieraamme täällä ovat jo kertoneet, kuinka tilanne yhä on se, että naiset poliittisessa maassa, elämässä. Täällä Euroopan parlamentissa meillä on 35 prosenttia naisia, mutta kansallisissa parlamenteissamme me olemme usein hyvin kaukana näistä luvuista, eli hyvin kaukana tasa-arvotavoitteesta. Ja siinä on kysymys hallituksista, paikallisesta vallasta – ja nimenomaan paikallisista valtaelimistä. Ja ne itse asiassa huolestuttavat minua kaikkein eniten, koska naiset ovat hyvän lähellä, hyvin lähellä omaa kotia. Miksi ei heillä ole sitten pääsyä paikalliseen valtaan? Se mielestäni on hyvin kummallista ja se on sellainen asia, jota meidän on mietittävä edelleen omissa maissamme ja meidän on yritettävä rohkaista naisia osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon ja poliittiseen elämään alueillaan kotimaissaan. Ja sitten haluaisin myös äh, kiinnittää huomiota äh, yhteen askeleen taaksepäin, mitä tulee sosiaalisiin ja taloudellisiin kriiseihin. Niiden vaikutukset ovat aina erittäin suuret, mitä naisten elämään tulee. Tämä on esimerkiksi nähtävissä siten, että köyhyys lisääntyy, naisten vaikeudet päästä työelämään – naisten oikeuksiin, on olemassa, tapahtuu sosiaalisesti erilaisia säästötoimia, tämä koskee perheitä, se koskee iäkkäitä ja niin edelleen, kaikkea tätä. Ja kaikki tämä tulee varmasti johtamaan siihen, että naiset osallistuvat entistä vähemmän poliittiseen elämään. Siksi on erittäin tärkeää, että me otamme huomioon tämänkin ja esitämme vaatimuksen – siis poliittista vastuusta sekä miehille että naisille, että meidän on saatava aikaan tasa-arvoa, solidaarisuutta, mutta että meidän on pidettävä huolta myös siitä, että saamme aikaan poliittisen muutoksen niin, että ne, jotka tulevat jälkeemme joidenkin vuosien jälkeen, voivat sanoa, että me olemme myönteisesti edistäneet naisten asemaa poliittisessa elämässä. Kiitos Rova Figueiredo. Seuraava Puhuja on EU, Kreikan parlamentista. Rouva Maria Koljatsarova, olkaapa hyvä. Καλημέρα σας. Ε, θα ήθελα να, και εγώ να ενώ... Kiitoksia. Minäkin haluaisin yhtyä kaikkeen siihen, mitä täällä on tänään sanottu. Olen monta kertaa puhunut samantyyppisissä tapahtumissa ja kokouksissa Euroopan parlamentissa ja minulla on kunnia, että tänäkin päivänä voin taas edustaa omaa maatani muiden työtovereideni kanssa. Hyvät ystävät, mitä tulee minun maahani, naisten taistelu tähän mennessä, kun on pyritty saamaan yhtäläinen tilanne päätöksenteossa ja äh, Tämä taistelu on tunnustettu ja se näkyy myös erilaisissa lainsäädännöissä, jota on hyväksytty. Tämä on vahvat institutionaaliset puitteet yhteiselle toiminnalle saada aikaan tasa-arvoinen asema vallanpidossa. Erityisesti on otettu käyttöön naisten kiintiöitä kaikilla alueilla poliittisessa elämässä omassa maassani. Esimerkkinä voin mainita lain vuodelta 2000. Se hyväksyttiin, jotta voitaisiin varmistaa yhtäläinen edustuksellisuus päätöksenteossa julkisella sektorilla naisten ja miesten kesken. Sama koski yritysoikeutta, siviilioikeutta ja myös pyrittiin samaan paikallistasolla. Sitten on hiljattainen laki vuodelta 2008, Siinä säädetään, että puolueiden listoilla naisten osuuden pitäisi olla ainakin yksi kolmasosa. Ja huolimatta näistä ja muista laeista, minun aikaa niitä kaikkia mainita, niin tilanne edelleen, mitä tulee naisten osallistumiseen, poliittisessa päätöksenteossa on aika suuri pettymys, erityisesti kun ajatellaan tämänhetkistä Kreikan parlamenttia. Siellä on vain 52 naisjäsentä 300 jäsenestä kaiken kaikkiaan. Ja prosenttiosuutena tämä tarkoittaa 17,3 prosenttia. Se on kuitenkin korkein prosenttimäärä verrattuna aikaisempiin vaalikausin. Esimerkiksi naisten osuus verrattuna miesjäseniin oli 16 prosenttia 2007, 13 prosenttia vuonna 2004, 10 prosenttia 2002 ja vuonna 1996 heitä oli vain 6 2 prosenttia. Euroopan parlamentissa tilanne on nyt vähän rohkaisevampi erityisesti. Voidaan mainita, että on seitsemän naista 28 Kreikan edustajasta. Tämä tarkoittaa 21,8 prosenttia. Mitä tulee paikallishallintoon, hiljattaessa vaaleissa, kun pidettiin 2010 marraskuussa, vain 22 naista valittiin kaupunginjohtajaksi. Kuitenkin heitä oli yhä yli tuhat koko maassa, siis vain 3 prosentissa oltiin. Sama naismäärä puheen kaupunginjohtajien jo toimessa on ollut sama aikaisemminkin. Mainitsin tämän 2006 tilanteen. Vuonna 2010 viimeisimmät vaalit. Silloin valittiin yhdeksän naista 323 kaupunginjohtajasta meillä ei ollut yhtään naista, jotka olivat ehdokkaana äh, läänien johtajiksi. Kuitenkin oli sitten 11 naista 57 valittiin alueiden varajohtajiksi. Kaikki nämä tiedot osoittavat, että on ongelma tässä asiassa. Ja tarvitaan siis vielä lisätoimia, joiden kautta pyritään edelleen vahvistamaan naisten osallistumista vallanpitokysymyksissä. Tässä tarvitaan tietysti myös parempaa ilmapiiriä paikallisella tasolla ja tarvitaan rohkaisua, niin kuin täälläkin on todettu. Pitäisi tukea sitä, että naisia voidaan valita kaikilla eri hallinnon tasoilla. En halua kuitenkaan aliarvioida muutoksia, joita on saatu aikaan, niin silti pitää panna merkille, että naisten tasa-arvo tällä kriittisellä alueella on tullut oikeastaan tällaisessa muodollisessa kysymyksessä, eikä ole varsinaisesti konkreettinen asia. Ja huolimatta siitä, että kiistatta on voitu lisätä naisten osallistumista eri sektoreille, Kreikassa koulutukseen, työelämään esimerkiksi, niin kuitenkin on valtavasti tekijöitä, kuten esimerkiksi konservatiiviset ennakkoluulot ja myös naisten oma passiivisuus ajatellen heidän omaa osallistumistaan poliittiseen elämään. Tämä kaikki on edistänyt, estänyt edistystä, mitä tulee tasa-arvokysymyksiin kansallisessa parlamentissa. Voisin lisätä monia muita kysymyksiä ja huolia, jotka täällä on jo mainittu. Esimerkiksi tämä talouskriisi, jota, josta oma maanikin kärsii varsin vaikeissa olosuhteissa. Naiset tästäkin ensimmäisenä kärsivät, koska suurin osa työttömistä ovat naisia, erityisesti nuoria ja koulutettujakin naisia. Vain tasa-arvon sosiaalinen malli mahdollistaa sen, että voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat yhtäläisiä ja ottavat huomioon myös naiset. Tässä pitäisi perustua tasa-arvojen, todelliseen tasa-arvoon. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon kaikilla yhteiskunnan aloilla. Kiitos. Seuraava on puhuja on Rova Murien Saties, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja naisten oikeuksien valiokunnan ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaapa hyvä. Merci madame la présidente. Merci d'avoir... Kiitos, kiitos siitä, että olette järjestänyt tämän päivän ja kiitos myös puheenjohtajillemmekin ja puhemiehillekin, jotka ovat tulleet tää, puheenjohtajille, jotka ovat tulleet tänne sekä tuonne lehterille että myös tänne todistamaan tätä taistelua. Ensiksi rouva puheenjohtaja haluaisin korostaa sitä, että tämä taistelu on kollektiivinen, yhteinen taistelu. Se on yhteiskunnallista taistelua. Se on meidän aikamme taistelu. Se ei ole oikeuston tai vasemmiston taistelu tai sitten erikseen miesten tai naisten, vaan se on sellainen taistelu, jota on kaikkien meidän käytävä yhdessä. Mikä yhteiskunta voisi olla hyödyntämättä 50 prosenttia energiasta 50 prosenttia älykkyydestään ja kuitenkin me elämme tällaisessa maailmassa. Se on ensimmäinen asia. Ja siis meidän on otettava tämä tosiaan todesta siksi, että tämä koskee meitä kaikkia. Ja katsokaa sitten kuinka monet valtiot ja perheet yrittävät tai ponnistelevat, jotta, naisten, jotta sekä tyttöjä että poikia voitaisiin kouluttaa. Ja katsokaapa sitten, minkälaiset uravuodet heillä on edessään. Ja jos ajatellaan kaikkia niitä summia, joita käytetään tähän koulutukseen, niin kuinka loppujen lopuksi ne ovat menneet hukkaan. Siis kysymys on aivan yleisestä mobilisaatiosta ja puhun täällä kaikista kollegoistani tässä valiokunnassa. Ei ole minkäänlaisia esteitä, vaan kaikki tässä valiokunnassa käyvät yhdessä samaan suuntaan tätä taistelua. Ei tietenkään yhtä nopeasti, siis samalla vauhdilla, sen tietysti voi myöntää. Meidän pitäisi saada aikaan tästä valiokunnasta sellainen, että se ka- kaikki sitä kunnioittaisivat ja et, siten, että ehkä jonain päivänä koko tätä valiokuntaa ei enää tarvittaisikaan. Toinen asia, josta haluaisin puhua, on, että olisin halunnut, että naiset oman osaamisensa nojalla olisivat voineet päästä täysin tasa-arvoiseen asemaan miesten kanssa yhteiskunnissamme olisin unelmoinut tällaisesta ja samalla tietysti minun täytyy sanoa, että olen hyvin epäileväinen, mitä kiintiöintipolitiikkaan tulee, koska siis, että, jotta naiset tarvitsevat tosiaan kiintiön päästäkseen siihen asemaan, joka heillä on. Ja toisaalta sitten on sanottava, että emme pääse siihen ilman kiintiöitä. Ja äh, kunnioitan täysin sitä, mitä puhemies Busek sanoi eli äskettäin, eli sitä, että Euroopan on vauhditettava toimintaa, jotta jäsenvaltiot tosiaan toimisivat tämän suuntaisesti, koska kuten kollegamme Kreikasta äskettäin sanoi, niin naiset tosiaan voivat edistyä tässä yhteiskunnassa, jossa heillä täytyy olla sellainen asema, joka on täysin tasa-arvoinen miesten kanssa. Ja minä, minulla on tiettyjä huolenaiheita. Nicole Fontaine sanoi asian erittäin hyvin, koska poliittiset puolueet pikemminkin maksavat rangaistukset sen sijaan, että he antavat naisille aseman. Pelkäävätkö he naisten osaamista, heidän aktiivista osallistumistaan? Siis kuten Rova Robinson sanoi, miksi me pelkäisimme tätä? Kaikkien on edettävä yhdessä tyynesti ja tehokkaasti, koska meidän, tässä on kysymys meidän kaikkien yhteisestä tulevaisuudesta, siis miesten ja naisten. Se riippuu meidän vakaumuksemme voimakkuudesta. Mitä sitten tulee alueuudistukseen, siinähän ei oteta huomioon sitä asemaa, joka naisille on annettava tässä tulevassa uudistuksessa. Ja kolmas kohta, josta haluaisin puhua, on se, josta se pari päivää sitten julkaistiin tutkimus, jossa sanottiin, että kaikkialla miehet olivat sitä mieltä, että kriisitilanteessa 20 prosenttia siis miehistä oli sitä mieltä, että kriisitilanteessa pitäisi antaa miehille etusia työelämässä tai mitä tulee työpaikkoihin. Siis tällaiset tutkimukset ne osoittavat meille, että meillä on hyvin paljon tehtävää vielä, jotta voisimme antaa naisille paikan ei pelkästään politiikassa, vaan myös työn maailmassa. Ja me keskustelemme tänään naisten paikasta politiikassa ja on otettava huomioon, että tämähän on jäävuoren huippu ja että meidän on yritettävä vetää naisia, tai edistää naisten elämää työmaailmassa niin, että tätä ei käsiteltäisi hyvin syrjivästi. Naisia ei käsiteltävä, syr, käsiteltävä syrjivästi yrityksissä ja yhteiskunnassa. Kuinka paljon aikaa meillä vielä on? ja voimmeko sallia tosiaan sen, että naisten palkat ovat niin paljon jäljessä miesten palkoista? Hyvät miehet ja naiset, Yhteiskunnissammehan nainen joutuu käyttämään viisi työvuotta saadakseen sen saman palkan, jonka mies saa neljässä vuodessa. Ja minä häpeäisin tosilla, todella jättäessäni lapsilleni ja lapsen lapsilleni sellaisen yhteiskunnan, jossa kaikki tämä hyväksytään. Ja olen sitä mieltä, että meillä on tosiaan tärkeää työtä tehtävänä Rouva puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa teille, että tiettyjen valtioiden työn jälkeen ajattelen ennen kaikkea sitä, mitä sisällä limi on tehnyt, että voisimme tosiaan tehdä työtä Euroopassa siten, että se Niin, Seuraavaksi puheenvuoro Rova Jimenez Besrillille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Naisena, parlamentin jäsenenä, kuulun myös ihmisoikeus, alivaliokuntaan, naisten valiokuntaan. Minulla onkin kunnia juhlistaa tätä päivää niin arvokkaiden vieraiden kanssa, jotka ovat olleet esimerkkinä lukuisille naisille. Tämän, tällaisena päivänä on tärkeää tarkastella asioita taaksepäin ja pohtia sitä silloin, kun New Yorkissa aikanaan naiset menivät kadulle vaation yksinkertaisia asioita, parempia työaikoja, parempia työoloja, parempaa palkkaa ja erityisesti äänioikeutta. Sitten naiset ovat edistyneet asioissaan valtavasti ja äänioikeus tuntuu ehkä historialliselta, mutta edelleenkin meillä on monia näistä ongelmista olemassa, jotka, joita on vaadittu jo sata vuotta johon vaadittu, korjausta. On monia naisia, jotka saavat vähemmän samasta työstä palkkaa. Ja miten yhdistetään sitten työelämä ja perheelämä? Tämä on edellekin tällainen suuri ää, taistelun aihe tasa-arvokysymyksissä. Äänioikeus on meille taattu, mutta kun täällä nyt kuuntelee ihmisiä, ja niin kuin kaikki ovat sanoneetkin, osallistuminen poliittisen elämän naisten kohdalla on vieläkin varsin vähäistä ja meidän pitää kulkea vielä varsin pitkä tie. On monia haasteita, joita edessämme on, Kukaan meistä ei halua sitä, että meille mitään lahjoitettaisiin, mutta emme sitäkään salli, että meitä estetään pääsemästä sinne, minne tiedämme, että voisimme päästä ja tehdä hyvää työtä. Ja toimitaan ennakkoluuloin tietämättömistä tai to- toimitaan pelosta. Ollaan sitä mieltä, että naiset eivät pysty sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämää. Me kaikki olemme täällä Tietysti olemme joutuneet tekemään suuria perheuhrauksia, niin kuin kaikki tietävät, mutta voimme silti olla onnekkaita, koska on miljoonia naisia maailmassa, joita pidetään pelkästään alempina yksilöinä ja heillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi ja julkisesti tuomita kohtelun, jota naiset monissa islamimaissa kärsivät, missä naisten syrjintä on todellisuutta minä nousen kapinaan tällaista vastaan arabimaissa. Miten edelleenkin voimme olla välinpittäminä samalla kun pommitetaan esimerkiksi nuoria tyttöjä tai lapsi, lapsia vastaan, jotka käyvät koulua Afganistanissa, tai kivitetään naisia, jotka ovat syyllistyneet aviorikkomukseen, tai niin kuin Rova Robinson sanoi, tämä uusi Pohjois-Afrikan vallankumous. Täytyy vaatia, että naisilla on siinä tärkeä rooli ja meidän täällä Euroopassa pitää taistella omissa valiokunnissamme, että näin todella to- toteutuu. On erittäin tärkeää ottaa huomioon myös se, että pitää suojella tyttöjä tyttöjä, jotka elävät täällä Euroopassa, jotka haluavat olla niin kuin me muut, jotka haluavat saa oman perheensä välittämättä uskollisista kysymyksistä, jotka estävät tämän. He elävät syrjäytyneinä monissa Euroopan maissa on va valtavasti aiheet, jotka koskevat naisten ja miesten välisen tasa-arvoon. Tähän menisi kokonainen päivä, eikä sekä riittäisi vaan vuosi. Ja erityisesti yksi asia minua huolestuttaa, niin kuin Rova Svenssonkin sanoi. Hän on laatinut aiheesta myös mietinnön, nimittäin perheväkivalta. Mielestäni siitä on tänään täälläkin puhuttu, koska väkivallan uhrit ovat minulle prioriteettikysymys täällä parlamentissa toimiessani. Ja muiden kanssa olen vaatinut tällaista uhrien suojelus oikeusta päätöstä. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että kun puolustan naisten oikeuksia, niin siinä yksinkertaisesti vain puolustetaan ihmisoikeuksia. Ja tämä on myös minulle yksi prioriteettikysymys. Uskon yhtenäisiin arvoihin yhtenäisessä Euroopassa naisten ja miesten välillä. Tässä on kyse oikeudesta vapauteen, ihmisarvoon ja ähm, ihmisoikeuksiin. Kiitos sitten Rova Plum, Euroopan parlamentin edustaja, olkaapa hyvä doresc să le mulțumesc uh, și... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja alustuksistaan. Mutta ennen kaikkea haluan toivottaa hyvää naisten päivää kaikille naisille ja tytöille kautta maailman. Kaikki tiedämme, että nyt on kulunut sata vuotta. Sata vuotta ponnistuksia, edistystä, pyrkimyksiä. Kaikki olemme osallistuneet näihin kamppailuihin ja kaikki haluamme edistystä ja ole, myös kärsimme edistyksen puutteesta. Sekä miehet ja naiset ovat antaneet panoksensa tähän. En usko, että tasa-arvo on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asia. Oikeastaan se on enemmänkin väline tehokkuuden ja edistyksen puolesta. Se on tapa saavuttaa lopultakin yhtenäinen Eurooppa, joka on reilu kaikki kansalaisiaan kohtaan. Olen kuunnellut tarkasti kollegoita, jotka mainitsivat negatiivisia vaikutuksia, joka talouskriisillä on ollut naisten tilanteeseen. Todellakin köyhyys tulee naisistuu yhä, yhä enemmän. Syrjintä työmarkkinoilla syvenee, syrjintä yhteiskunnassa syvenee. Ja jos todellakin haluamme Eurooppaa joka painaa kaasua näissä asioissa, niin Euroopan parlamentin jäsenten meidän kaikkien täytyy lähettää vahva viesti. 2009 uusi sopimus, Lissabonin sopimus tuli voimaan. Tämän sopimuksen mukaan meillä on oikeus tehdä lakialoitteita, ja puhun tässä nyt kansalaisaloitteesta. 27 jäsenvaltiota voivat sen tehdä. Järjestetäänpä kampanjoita kaikkialla Euroopassa. Tuodaan naisten asia lähemmäs meitä. Rova Fontaine puhui solidaarisuudesta. Solidaarisuus on hyvin tärkeää tässä asiassa. Tarvitaan sitä, että naiset ja miehet tekevät yhdessä työtä niin paljon kuin mahdollista. Kerätään allekirjoituksia, organisoidaan kampanjoita, saadaan kiintiötä aikaan, kuten Rova Robinson, minä en usko, että kaikkialla olisi täyttä tietoisuutta sen merkityksestä, joka naisten osallistumista poliittiseen elämään on. 90 prosenttia ranskalaisista miestä uskoo, että naisten politiikka on tärkeää, mutta mielestäni se ei riitä. Osoitetaan, että nämä tilastot todellakin oso- heijastavat todellisuutta. Jos ne ovat kerran totta, niin aletaan sitten kerätä allekirjoituksia ja pakotetaan kiintiöt olemassa oleviksi. Koska toinen puoli yhteiskunnasta, me naiset, meidän täytyy olla edustettuina poliittisessa elämässä myös. Emme halua tulla politiikkaan vain saadaksemme asemia tai työpaikkoja tai korkeita asemia. Me olemme täällä, koska meillä on parempia vastauksia yhteiskuntimme ongelmiin, ongelmiin, joita naiset kohtaavat. Kiitos. Ja seuraavaksi Rova Gomez, Euroopan parlamentin jäsen, olkaa hyvä. Muito obrigada, Presidente. Quero saudar o painel eh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän vieraamme erityisesti Nicole Fontenin ja Mary Robinsonin. Mm. Monet meistä ovat sitä mieltä, että Mary Robinson olisi loistava ehdokas EUn neuvoston pysyväksi puheenjohtajaksi. Näin ei tapahtunut 2009, mutta toivottavasti näin sitten tapahtuu lähitulevaisuudessa, koska me tarvitsemme naisia, tarvitsemme naisia näkyville paikoille, tärkeisiin virkoihin päätöksenteossa. Näin voitaisiin vaikuttaa eri tavalla. Näin voitaisiin palvella yhteiskuntaa ja naisten etuja. Talouskriisi, josta nyt kärsimme Euroopassa, ja aivan erityisen vakavalla tavalla Kreikan ja Portugalin kaltaisissa maissa. Talouskriisi on antanut näyttää jälleen sen, että naiset ensimmäisenä kärsivät ja he ensimmäisenä ovat menettämässä työpaikkojaan. He ensimmäisenä näkevät, miten palkkaerot vain kasvavat. Mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa. Myös naisilla voi olla tärkeitä tehtäviä suurissa yrityksissä ja päätöksenteossa. Tämä pitäisi muuttua meille prioriteettikysymykseksi. Me emme voi rajoittautua ajattelemaan eh, naisia pelkästään poliittisissa viroissa, vaan meidän pitää ottaa huomioon myös muunlaiset järjestöt. On taloudellista tärkeää valtaa, sillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan ja tämän takia meidän pitää miettiä sellaista strategiaa, jonka kautta voimme saada naisia näihin tärkeisiin paikkoihin tarvitaan na- naisvaltaista massaa, kriittistä massaa, jotta muutos saadaan todella aikaan. Maailmassa, rahoitusmaailmassa on monia ihmisiä, jotka tunnustavat tämän, että naisiakin tarvittaisiin yritysten johtoasemiin ja pankkeihin, pankkien johtokuntiin. Ehkä silloin, jos näin olisi ollut, asiat eivät olisi menneet aivan niin, niin kuin tässä kävi Ja tässähän kävi erittäin tuhoisasti ja huonosti. Mielestäni on tärkeää myös täällä Euroopan parlamentissa ja, ja naisten asian valiokunnassa, joka on tärkeä foorumi vaihtaa erilaisia kokemuksia, mielipiteitä, eh, herättää valppautta sen suhteen, mitä tehdään tai jätetään tekemättä edistääkseen naisten asemaa. Meidän pitää toimia niin, että naiset löytävät tiensä virkoihin, jotka saavat selvästi aikaan muutoksen. Kuitenkin minulle avainkysymys on puolustus- ja turvallisuuskysymykset. Yleensä naiset ovat näistä kysymyksistä olleet erillään, koska tämä on ollut perinteisesti miesten aluetta, mutta monilla päätöksillä on kuitenkin ratkaisevaa vaikutusta yhteiskuntiimme ja kansantalouksiimme. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että saadaan enemmän naisia, jotka ovat erikoistuneet turvallisuus- ja puolustuskysymyksiin. Ei ole kyse vain siitä, miten tämä vaikuttaa talouteen, vaan koska kyseessä on ratkaisevan tärkeät virat ajatellen rauhaa ja myös sotaa. Ja lopuksi haluaisin esittää, että EU tarvitsee uudenlaista politiikkaa, jotta parantaa suhteitaan muuhun maailmaan. Pitää oppia epäonnistumista, jotka syntyy epäloogisesta toiminnasta, tekopyhyydestä, joihin aikaisemmin on syyllistytty. Viittaan tässä esimerkiksi EUn politiikkaan Pohjois-Afrikassa, miten siinä kävi meidän pitäisi pyrkiä edistämään tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja demokratiakysymyksiä. Mutta todellisuudessa voidaankin nähdä, että on tuettu diktatuureja ja diktaattoreita. On tärkeää, että on sellaisia naisia, jotka osallistuvat näihin kansanliikkeisiin, jotka peräänkuuluttavat oikeuksia, vapauksia, demokratiaa. Islaminusko ei tarkoita, etteikö se sopisi yhteen demokratian kanssa. Tämä taistelunsa meille osoittaa. Taistelun pitää olla tärkeä kysymys myös meidän harjoittamassamme politiikassa näiden maiden kanssa. Meidän pitää näin edistää näitä demokratiaprosesseja Pohjois-Afrikan maissa. Jos naisia ei oteta huomioon tässä kansanliikkeessä, niin silloin tilanne ei muutu naisten kohdalla. Kiitoksia. Mrs. Kolaska Bobinska. Seuraavaksi Rova Kolaska Bobinska Euroopan parlamentista, olkaapa hyvä. Eh, witam koleżanki. Eh. Tervetuloa kollegoille. Mielestäni diagnoosi on hyvä. Tiedämme, missä on epätasa mitkä ovat palkat. Mutta kysymys on nyt se, että mitä voimme tehdä, että voisimme muuttaa tilanteen mahdollisimman nopeasti. Ja nyt haluan kertoa teille, että jos naiset itse eivät taistele oikeudellisten muutosten puolesta, niin ei silloin pystytä saavuttamaan paljonkaan. Puolassa meillä on jo oikein hyvä diagnoosi tilanteesta. Perustettiin naisten kongressi kolme vuotta sitten ja kolmen vuoden työn aikana olemme pystyneet saamaan pariteetteja parannettua kussakin vaalissa sen jälkeen. Tietysti vastustustakin esiintyy, mutta olemme alkaneet valtavan keskustelun ja debatin koko maassa, koska taistelu pariteeteista ei ole taistelua pelkästään naisten oikeuksien puolesta, vaan tietoisuuden puolesta ja sen muuttamisen puolesta. Ja koko tämä kolmivuotinen taistelu, joka pariteeteista on käyty, on muuttanut täysin ajattelutapoja yhteiskunnassa ja ainakin osassa poliitikkoja. Olemme saaneet aikaa muutoksia vaalilaissa, emme ole tietenkään saavuttaneet kaikkea, koska 50 prosenttia ei ole saavutettu, 35 prosenttia on saavutettu. Nyt sitten on äh, pariteetin mukaiset vaalit ensimmäistä kertaa syksyllä. Tietysti on myös muita ongelmia, kuten miten löytää niitä naisia, jotka vaaleihin haluavat lähteä ehdokkaiksi, miten löytää ne naiset, jotka eivät usko, äh, tai uskovat itseensä eivät pelkää ovat koulutettuja ja vakuuttuneita siitä, että pystyvät hoitamaan homman. Mutta se on seuraava etappi. Tällä hetkellä haluan pyytää kutsua teidät syyskuussa Puolaan seuraavaan naisten kongressiin. Sillä on kansainvälinen luonne sen vuoksi, että Puolahan on puheenjohtajamaana EU-ssa ja haluamme asettaa itsellemme siellä seuraavat tavoitteet, koska me organisoidumme tällaisena joukkoliikkeenä ihan spontaanisti emme luo mitään organisaatiota, vaan joukkoliikkeen ja asetamme itsellemme seuraavat tavoitteet joita yritämme sitten ajaa julkisessa keskustelussa eteenpäin. Tiedän, että EU:ssa voidaan tehdä ehdotuksia, laatia mietintöjä, tehdä suosituksia, mutta jos työtä täytyy tehdä myös kussakin jäsenvaltiossa, koska muuten ei saada paljonkaan aikaan. Kiitos ja seuraavaksi haluan antaa Eh, puheenvuoron UN Women edustajalle Rova Schumacherille. Olkaapa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain esittää neljä nopeaa kommenttia. Ensiksi haluaisin onnitella kaikkia naisia ja miehiä maailmassa, jotka aktiivisesti toimivat naisten voimauttamisen puolesta ja tasa-arvon puolesta. Ja haluaisin myös onnitella valiokuntaa tämän tapahtuman organisoinnista. Naisten oikeuksien laiminlyönti merkitsee sitä, että puolet sosiaalista potentiaalista yhteiskunnissa tuhlataan tai niitä ei käytetä. Siksi meidän on avattava paikkoja poliittisessa johtajuudessa, tieteessä, rauhanneuvottelijoille, eh, yritysjohtajille ja niin edelleen paikka naisille. On aivan liian harvoja naisia, jotka ovat päätöksentekopöydän ääressä, kun erilaisia päätöksiä tehdään rauhasta, ilmastonmuutoksista ja niin edelleen. Yksi meidän painopistealueistamme tulee olemaan se, että laajennamme naisten mahdollisuuksia johtajuudessa ja osallistumisessa eri sektoreihin – ja yritämme esittää tai tuoda esille sen, mitä etua tästä on koko yhteiskunnalle. Haluamme työskentellä läheisesti myös Euroopan parlamentin kanssa sellaisissa asioissa kuin esimerkiksi väkivallan torjuminen, naisen kohdistuvan väkivallan torjuminen. Ja mielestäni Michel Basileen tuleva vierailu tulee vahvistamaan, Brysselin tulee vahvistamaan tätä yhteistyötä. Haluaisin myös kiinnittää huomiota tänne verkkosivuun, jossa puhutaan naisista ja kansainvälisestä politiikasta. Tämä on sellainen perusta, jossa kaikki ne, jotka ovat jotka on valittu virkoihin, opiskelijat voivat osallistua saa, ja siellä voi saada erityis- tai asiantuntemus, asiantuntevaa tietoa naista ja poliittisista elämästä. Mitä tulee siihen, mitä tänä aamuna on jo sanottu, jossa puhutaan Pohjois-Afrikan tilanteesta, kun naiset käyttävät mahdollisuuttaan hyväkseen, mitä tulee poliittisiin ja sosiaalisiin uudistuksiin, jotka avaavat naisten, mm, naisille uusia mahdollisuuksia. Tässähän on kysymys siitä, millä tavalla naiset osallistuvat näillä alueilla, joilla on uutta johtajuutta ennen kaikkea. Siis ajattelen tässä arabinaisiakin. Kiitos. Ja sitten haluan antaa puheenvuoron European Women's Lobbyin edustajalle Cecil Grepovallille. Olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Naisten Euroopan lobby vuosien ajan taistellut naisten oikeuksien puolesta kautta Euroopan erityisesti. Tasa-arvon puolesta on taisteltu, me olemme puhuneet paljon kiintiöistä tänä aamuna, joten kysymykseni on seuraavanlainen. Olisiko mahdollista ottaa käyttöön tässäkin parlamentissa sitovia sääntöjä koskien tasa-arvokysymyksiä parlamentin sisällä Euroopan tasolla? vai onko tämä ja juristi mahdotonta? Me olemme puhuneet paljon myös solidaarisuudesta, yhteisestä taistelusta, olisiko naisten ja miesten välinen koalitio, jotka ovat sitoutuneita tasa-arvoon, voisi tarttua tähän haasteeseen Euroopan parlamentissa ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Me toivomme todella, että tällainen yhteisrintama kautta poliittisten ryhmien olisi mahdollista. Tässä tarvittaisiin naisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tukea, jotta saavutetaan tasa-arvoinen tilanne Euroopan parlamentissa seuraavissa Eurooppa-vaaleissa. Kiitoksia. Eh, Lämpimät kiitokset. Ja haluan nyt sitten kiittää kutsuttuja vieraitamme ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, joka on ollut erittäin mielenkiintoinen. Ja nyt sitten siirrymme kokouksemme toiseen osaan. Vielä kerran lämpimät kiitokset, kiitokset kutsuvieraille. Kiitos. Ja toinen osa kokouksestamme on omistettu kokemusten vaihdolle siitä, millä tavalla työskentelemme käyttäen parhaita toimintatapoja, jotta voisimme vahvistaa naisten osallistumista politiikkaan. Ja haluaisin kiittää kaikkia kansallisia parlamentteja, jotka ovat kuvanneet omaa tilannettaan ja jotka ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan täällä tänään. Emme ole voineet saada kaikkia paneeliin, mutta haluaisin silti sanoa, että kaikilla on kuitenkin mahdollisuus pyytää puheenvuoroa sen jälkeen, kun alkupuheenvuorot on pidetty ja sillä tavalla jakaa sitten, kaikilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Nyt toivotan tervetulleeksi seuraavana puhujana Rova Neele Läinenin, joka on puheenjohtaja neuvoantavassa komiteassa, joka käsittelee tasa-arvokysymyksiä Belgian senaatissa. Olkaapa hyvä. Thank you. Uh, Kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, olemme täällä puhumassa naisten poista roolista tulevassa Euroopan unionissa. Onko vieläkin välttämätöntä tehdä ero naisten ja miesten välillä, kun puhutaan politiikasta? Emmekö me jo kaikki ole vahvoja itsenäisiä eurooppalaisia naisia? tietenkin me olemme, olemme, mutta työ on vielä kaukana tehdystä ja sen takia nämä kokoukset edelleenkin ovat erittäin tärkeitä, että voimme lisätä tietoamme naisten asemasta, on kyse niin politiikasta tai yhteiskunnasta. The number of female... Naispolitiikkojen määrä on saattanut kasvaa viime vuosina, mutta haasteita on edelleen. On hyvin tunnettua, että naiset ovat vähemmän spontaaneja lähtemään ehdolle korkeisiin asemiin. Sapa tapahtuu poliittisten mandaattien kanssa. Naiset vaalilistoilla, heitä ei pitäisi nähdä välttämättömänä pahana, vaan tällaisena voimavarana. Todellakin kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että sekajoukkueet, jossa on naisia ja miehiä, suorituvat paremmin. Demokraattinen yhteiskunta vaatii myös tasapainoa naisten ja miesten välillä kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien poliittinen päätöksenteko. Pohjoismaat sen vuoksi osoittavat, että yhtäläinen edustus naisilla ja miehillä hallituksessa ja parlamenteissa takaa parempaa politiikkaa ja tasapainoisemman yhteiskunnan. Sen vuoksi uskon, että innovaatiota ja luovuutta esiintyy sellaisissa paikoissa, joissa ihmiset tuovat ideansa ja näkemyksensä yhteen, joilla on eri tausta ja eri sukupuolet. Kun olen tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, niin yhtäläiset mahdollisuudet ovat yksi päähuolen aihe minulle. Tiedätte, että maat, joissa yrityksissä on naiskulttuuri ja avoin eh, urien edistämispolitiikka, ovat todennäköisesti dynaamisempia ja kilpailukykyisempiä kuin sellaiset, joissa on mieskulttuuri. Tämä ei ole mikään eh, feministisen painotusjärjestön slogani, vaan sillä on alkuperänsä johtopäätöksistä, jonka on, jotka ovat viimeisessä Global Gender Gap-raportissa, jossa esitetään rankinglista tasa-arvoasioissa. Indeksi antaa meille viidettä siitä, mikä on kunkin maan tilanne sukupuolten tasa-arvossa. Mutta myöskin se, että työ ja perhe-elämä ovat sovitettavissa yhteen eri tavalla naisten ja miesten keskuudessa, on edelleen ongelma. Useimmat naiset ovat osa-aikatyössä kuin aviomiehensä, eikä tämä ole mikään vapaa-valinta, kuten jotkut ehdottavat. Vähemmän työtä tarkoittaa vähemmän palkkaa ja eläkettä, eikä kukaan vapaaehtoisesti tällaista valitse. Se on välttämättömyydestä aiheutuva valinta. Sen vuoksi Belgian tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana senaatissa minä pyydän Euroopan jäsenvaltioita liittymään taistelumme yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta ja esimerkiksi palkasyrjintää vastaan, jotta voidaan vaatia, että sektorit, joilla on suuri aliedustus naisten keskuudessa, tekevät toimintasuunnitelman, jotta asia voidaan korjata. Näin minä näen tämän asian ja olen kovin kiinnostunut kuulemaan, mitä te muut sanotte tänä aamuna ja odotan kovasti keskustelua. Kiitos Oulainen. Seuraava puhuja on Alena Gaiduskova, joka on Tsekki-tasavallan senaatin varapuhemies. Olkaapa hyvä. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě skutečně... Kiitoksia puheenjohtaja, Toivotan teille hyvää iltapäivää. Minulla on suuri kunnia osallistua tähän keskusteluun, jossa juhlimme satavuotista taistelua naisten oikeuksien puolesta ja tasa-arvon puolesta. Arvostan kovasti sitä, että voin istua kollegoiden kuten Malen Hubrecht vieressä – Hän on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen tasa-arvovaliokunnan jäsen ja muitakin kunnianarvoisia kollegoita täällä istuu vieressäni niin ja olen siitä, arvostan sitä kovin. Olen iloinen, että voin itse antaa panokseni keskusteluun ja että voin kertoa teille kokemuksiani Tsekin tasavallasta. Me tsekki naiset olemme ylpeitä siitä, että olemme yksi ensimmäisiä, jotka saivat vaalioikeuden. Vaalioikeus tuli Tsekin tasavallassa vuonna 1920. Mutta on kovin harmi, että sen jälkeen ei ole niin kovin suuria edistysaskeleita ollut, niin kuin olisimme toivoneet kerran asti. Tsekissä oli viime vuonna niin kutsuttu supervaalivuosi. Keväällä 2010 olivat parlamenttivaalit, syksyllä sitten oli vaalit senaattiin ja kunnallisvaalit. Vaalitulokset näistä kolmesta vaalista ja erityisesti eh, vaalilistojen kokoonpano osoittivat jälleen kerran, että on tarve positiivisille toimenpiteille, jos halutaan lisätä naisten määrää politiikassa joko puolueiden pitää itse ryhtyä näihin toimenpiteisiin tai sitten ne täytyy tehdä suoraan vaalilakiin. Nykyinen poliittinen järjestelmä ei tue naisia eikä kannusta heitä. Ja tämä koskee myös vaalilistoja. Vaalilistolla naisia kyllä on, mutta puolueita johtavat ennen kaikkea miehet. Vaalilistoilla sitten naiset ovat sellaisilla paikoille, joista heillä on vaikea mahdollisuus tulla valituksi itse asiassa. Jos 22 prosenttia on tällä hetkellä parlamentissa ja 18,5 prosenttia senaatissa naisia. Kuntatasolla näyttää erilaiselta. Siellä on 26 prosenttia kunnanvaltuustoissa naisia. Ja siitä olemme tyytyväisiä, että yhä enemmän kaupunginjohtajia on erityisesti pienissä kunnissa. Ne he tulevat usein vasemmistopuolueista, mutta ennen kaikkea on kyse sitoutumattomista naisista. 2010 vaalit ovat parantaneet vain vähän naisten asemaa politiikassa. Ei siis voi luottaa pelkästään luonnolliseen kehitykseen. 30 prosentin kriittistä rajaa ei Tsekissä ole vielä koskaan ylitetty ja se on vakava ongelma. Ja ongelma täytyy yrittää ratkaista aktiivisesti, muuten ei saada käytettyä koko maan koko intellektuaalista potentiaalia. Asian hyväksi ei ole tehty vielä tarpeeksi ja oikeistopuolueiden hallituskoalitio on vielä pahentanut tilannetta. Yksi osoitus siitä on se, että nykyisessä hallituksessa ei ole yhtäkään naista ja hyvin vähän naisia on sitten myöskään varaministerinä tai apulaisministereinä. Parlamentin molemmissa huoneissa on johtaisemissa naisia kylläkin, mutta se on sen ansiota, että kansalaisyhteiskunnalta painostettiin tähän. Kansalaisyhteiskunnasta vaadittiin enemmän naisia politiikkaan, ja se on hyvä esimerkki. Haluaisin sanoa, että jos haluamme enemmän naisia päätöksentekoon, niin silloin tarvitaan toimenpiteitä yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta. Ilman sellaisia pääsemme vain hitaasti eteenpäin tai ei ollenkaan. Ja toiseksi haluaisin sanoa, että EU ja kansainvälinen poliittinen kulttuuri ovat tärkeässä asiassa tällaisten toimenpiteiden läpisaamisessa. Niillä on siinä positiivinen rooli. Sen vuoksi haluaisin kovasti kiittää parlamentin puhemiestä Busekkia ja kaikkia muitakin asianosaisia haluaisin kiittää, joille on selvää, että ihan niin kuin perheessä – ei ole, perhe ei ole täysi, jos mies tai nainen puuttuu. Niin, ei myöskään voi olla täysimääräisesti toimivaa yhteiskuntaa, jos naisilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia poliittiseen prosessiin. Tarvitsemme positiivista ilmapiiriä, tarvitsemme yhteiskuntaa, jossa naiset voivat osallistua jossa he voivat olla poliittisesti aktiivisia. Ja jotta tällainen ilmapiiri voidaan luoda, niin siihen myötä vaikuttaa myös tämänpäiväinen konferenssi. Tavoitteemme on yhtäläiset mahdollisuudet, tasa-arvo naisten ja miesten kesken. Haluamme, että koko yhteiskunnan potentiaali hyödynnetään. Sen vuoksi kiitän vielä kerran Euroopan parlamenttia Kiitän naisten oikeuksien valiokuntaa ja neuvoston puheenjohtajaa. Ja haluaisin sanoa, että nämä positiiviset kokemukset, joita saamme täältä, niitä haluamme viedä eteenpäin myöskin Tsekin tasavallan poliittiseen elämään. Kiitoksia paljon. Lämpimät kiitokset ja seuraava puhuja on Marlene Ruprecht, joka on perhe- iäkkäitä ihmisiä, naisia ja nuoria käsittelevän valiokunnan jäsen liittopäivillä Saksassa. Olkaa hyvä, Rova Ruprecht. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kollegin. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, ja naiset herrat. Kiitoksia FEM-valiokunnalle kutsusta, joka liittyy satavuotispäivään kansainvälisen, kansainvälisen naisen, naisten päivän osalta. Tässä ennen äh, naisten oikeuksien päivää oli Saksassa keskustelua naisten ja miesten tasa-arvosta. Erityisesti otettiin esille sama palkka samasta työstä ja sitten, että naisia on tietyillä sektoreilla, erityisesti huon matalapalkka-aloilla, yliedustus on naisilla. Ja sitten kiintiöt yksityisyritysten johtokunnissa oli parlamentin keskustelun aiheena 2011 tammikuussa. Esitti hallitus ensimmäisen tasa-arvoraporttinsa. Se käsitteli erityisesti koulutus- ja työelämäsektoreita. Oireellista oli, että tämä mietintö ei tullut juurikaan esille julkisuudessa. Jotkut naispoliitikot ja naisryhmät ottivat sen vain esille. Tämän päivän teemamme naisten osallistuminen politiikkaan on teema, josta ei ole kovinkaan paljon puhuttu julkisuudessa Saksan liittotasavallassa. Miltä nyt sitten tilanne näyttää faktisesti? Meillä on liittokansleri, joka on nainen, ensimmäistä kertaa Saksassa historiassa. Saksassa sanotaan, että yksi pääskyy eikä sää tee. Neljätoista ministeriä on tällä hetkellä hallituksessa ja niistä viisi on naisia, 35 prosenttia siis. 16 osavaltiossa on kaksi pääministeriä naisia. Ja näin on ollut vain vähän aikaa. Kuntatasolla asiat ovat vielä huonommin. Miten sitten osallistuminen puolue tuohon kuudesta puolueesta, jotka ovat seksuaaliittopäivillä, kolmella niistä on ohjeissaan kiintiössäännöt. Sen vuoksi niillä on suurin osa, suurin naisten osuus myös parlamentissa. Minun puolueeni, sosiaalidemokraatit, meillä on 40-40-20 kiintiöt, eli asetamme kiintiöt 40 kullekin sukupuolelle, ja sitten 20 prosenttia voi olla kummasta tahansa. Vihreillä on 50 prosentin kiintiöt, ja li, linkkepuolella vasemmistolla on myöskin 50 prosentin kiintiöt. CDUlla on 25 prosenttia ja CSU keskustelee siitä, että otettaisiinko kiintiöt käyttöön. Vapailla demokraateilla ei ole kiintiötä, ja mikä siitä nyt tuloksena sitten on, siitä, mikä sukupuolijakauma on. Vuodesta 1911 lähtien Saksan naisilla on vaali- ja äänioikeus. Perustuslaissa naisten ja miesten tasa-arvo on artiklassa kolme kirjoitettuna. Sen mukaan valtion täytyy tehdä kaikkensa, jotta reaalinen tasa-arvo voidaan toteuttaa. Miltä näyttää tilanne politiikassa ja kansalaisyhteiskunnassa tasa-arvon suhteen? Naisjärjestöt ja tasa-arvopoliitikot näkevät suuria puutteita. Yleensä voidaan nähdä, että naisten edustuksessa on vajetta, sitä ei kukaan kiistä. Mutta jos sitä vastaan nyt sitten täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, niin siellä sitten on eri mielipiteitä. Kiistellään siitä asiasta kyllä kovasti. Nuoremmat naiset ja miehet hylkäävät etupäässä kiintiöjärjestelmässä sillä perusteella, että kyky ja suoritus ratkaisevat, eli kolme neljäsosaa pitäisi olla sitten naisia, koska naiset pärjäävät paremmin ylioppilaskirjoituksissa, saivat paremmat diplomit, tutkinnot korkeakoulusta, mutta eihän se näy politiikassa silti. Naisilla pitäisi olla siis sama oikeus kyvyttömyyteen kuin miehillä, koska eihän kukaan voi väittää, että miehet olisivat kyvykkäämpiä. Vaadin, että pätemättömiä naisia pitäisi olla yhtä paljon kuin pätemättömiä epäpäteviä miehiä näissä elimissä. Silloin ehkä meillä olisi mahdollisuus. Mikä sitten estää tasa-arvon toteuttamista? Tämä taitaa olla koko Euroopassa sama asia. Rooli, vanhaikaiset rooliodotukset ovat yksi syy, mitä naisilta ja miehiltä odostetaan yhteiskunnassa, mitä heidän rooleihinsa kuuluu. usein on niin, että naiset eivät ole usein taloudellisesti riippumattomia huolimatta hyvästä koulutuksestaan. Ja roolikuvat myöskin johtavat siihen, että, että perheen ja työelämän tasapainottaminen onnistuu eri tavoin. Ei mieheltä kysytä, kun hän asettuu ehdokkaaksi poliittiseen virkaan, kuten minulta on kysytty, kun minulla on perhe, että mitä sitten lapsille tapahtuu, jos te saatte tämän, tämän poliittisen viran. Kuka sitten lapsista huolehtii? Monet miehistä parlamentissa ovat naimisissa, heillä on perhe, eikä heiltä ikinä kysy, että missä teidän lapsenne ovat. Naisilta nyt tätä kysytään. Eli rooli, kuvat ja ajan käyttö on asia, joka on selvästi epäedullinen naisille. Tämä haitta että naisille onnistuu nouseminen politiikassa helpommin, jos ei ole lapsia tai perhettä. Koska usein päästään etenemään juuri silloin, kun naiset synnyttävät lapsia ja silloin tulee tämä lasikatto juuri eteen ja miehet tänä aikana pääsevät etenemään paremmin. poliittiset toimintatavat ovat miesten dominoivia. Haluan sanoa tämän selvästi. Lähdetään siitä, että että on tällaista tukitoimintaa, pyykkien pesemistä, eh, ostosten tekemistä. Tätä tekevät usein esimerkiksi avio vaimot, eli joka haluaa ryhtyä poliittiseen virkaan, niin silloin on vaikea sovittaa näitä asioita yhteen. Tämä on suuri haaste. Meillä on perheministeri, hyvin nuori sellainen, joka odottaa ensimmäistä lastaan. Tämä on ensimmäinen naisministeri, joka odottaa lasta ollessaan virassa. Miten tämä sitten onnistuu? Jos hän sanoo, että lähden nyt kotiin huolehtimaan lapsestani, joka sitten on kovin pieni vielä. kukaan ei sitten kysy mieheltä, jolla on myös on poliittinen mandaatti, että miten hän sitten sovittaa ammattinsa lastenhoitoon. Nämä roolikuvat ja siitä johtuvat rakenteet johtavat siihen, että naiset luopuvat liian usein politiikasta. Meillä on tehty tutkimus naisista kunnallispolitiikassa. Työtavat ja roolikuvat eivät ole sovitettavissa yhteen hyvin. Jos on perhe, jossa täytyy tehdä illallista ja laittaa äh, lapset säng- nukkumaan. Juuri silloin on sitten kuitenkin kunnan, kunnallisneuvostojen, anteeksi, kunnanvaltuustojen kokoukset, niin siitäkin aiheutuu ongelmia. Sen vuoksi väiset luopuvat usein politiikasta. Se, että työtapa on miehinen etupäässä, se tarkoittaa myös sitä, että käytöstavat ovat sellaisia, että naisia syrjitään siinä, se on tullut kyselystä esille. Tämä karkea kohtelutapa he, politiikassa, käytöstapa pelottaa heitä politiikasta. Mitä siellä pitäisi sitten muuttaa? Vaalijärjestelmä on sellainen asia, jota pitäisi tarkistaa. Haittaako vaalijärjestelmä naisien osallistumista? ja täytyy luoda oikeudelliset puitteet sille, että miehet ja naiset voivat tämän hoivatyön, perheestä huolehtimisen ja ammatillisen elämän jakaa samaan tapaan. Pääsykoulutukseen siinä on saavutettu hyviä tuloksia. Nuoret naiset, heillä on kyllä sellainen tunne, jos ei ole perhettä, että pystyvät kyvykkyytensä ansiosta pääsemään etenemään. Mutta jos on perhe, niin silloin tulee usein tämä lasikatto vastaan. Faktisesti meillä on suuria puutteita järjestelmässämme ja, ja asteeroja vain on olemassa Euroopassa. Tasa-arvo, yhtäläiset oikeudet, perustuslaillisesti ja oikeudellisesti. Siinä nyt varmaan ei ole maita, joissa puutteita vielä olisi, kuten Saksassa niin ei varmaan perustuslain osalta ole mitään ongelmia vaan että tasa-arvo on siellä ihan selvästi määrätty. Kysymys on kuitenkin se, että miten sen saavutamme tosiasiallisesti. Ja minun mielestäni se tavoitetaan siten, että todellakin kumppanuudessa toimimme toistemme kanssa. Ja nyt kun katson tätä salia, niin tasa-arvo näyttää jälleen teeman naisille eikä miehille yhdessä Tällä on kovin naisvaltaisia jälleen ja Kiinamuuri ei taida riittää, jotta saadaan muutoksia aikaa. Kiitoksia. Kiitos. Haluan kiittää kansallisten parlamenttien edustajia ja sitten antaa puheenvuoron Rova Sirpa Pietikäiselle, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja myös tämän valiokunnan jäsen. Ja sitä paitsi Rova Pietikäinen on myös vastuussa mietinnöstä naiset politiikassa. Olkaa hyvä puheenvuoro on sinun. Thank you very much for your... Kiitoksia kovasti ystävällistä sanoistanne. Haluaisin kiittää kollegojani erittäin arvokkaasta panoksesta, hyvistä ajatuksista. Lyhyesti sanottuna, mielestäni naiset politiikassa on kysymys tasa-arvosta ja laadusta. Ensinnäkin tasa-arvo. Miten väestöllä on samat oikeudet päästä käsiksi resursseihin ja valtaan toisena osapuolena. Ja minä aina sanon, jos joku vastustaa naiskiintiöitä, että ok, ehkä ei niitä pitäisi olla, mutta haluaisin siitä lähteä liikkeelle. E, ehkä hiukan pienempi kiintiö tarvittaisiin keskikäisille miehille, vaikka aluksi. Sitten naiset politiikassa on siis myös laatukysymys. Ensinnä Monimuotoisuus yleensäkin luo laatua päätöksentekoon. On erilaisia mielipiteitä, erilaisia ihmisiä. Toiseksi meillä on tällainen ratkaisevan tärkeä kolmio politiikassa, avoimissa yhteiskunnissa. Demokratia, osallistava demokratia, hyvinvointi ja suhteellisen pienet erot tulotasossa ja kolmanneksi vielä sitten koulutus. Jos mikä tahansa näistä puolista tai kolmion kulmista puuttuu, koko avoimen yhteiskunnan järjestelmä romahtaa. Ja on vahva suuntaus, niin kuin Rova Robinson täällä jo otti esille, että ne yhteiskunnat, joissa on enemmän naisia päätöksenteossa, saavuttavat paremman tasapainon tässä osallistavassa demokratiassa, osallistavassa koulutuksessa ja osallistavassa hyvinvoinnissa. Joten minulle tässä on kyse koko avoimen yhteiskunnan demokratiankin olemassaolosta, kun halu, jotta saat, jos naisia on mukana. Minkälaisia vaihtoehtoja sitten on, ja lukuja voidaan esittää on suurta eroa naisten määrissä kansallisissa parlamentaissamme, niin kuin te tiedätte hyvin, ja sitten on suurta, eni, suur, vielä suurempaa monimuotoisuutta naisten määrissä hallituksissamme eri EU-valtioissa. Ja tälle meidän pitää tehdä jotakin. Edelleen vieläkin on epätasa-arvoa, epätasapainoa eurooppalaisessa päätöksenteossa, mitä tulee naisten osuuteen siinä. Ja tässä viittaan nyt vaikka naisten määrään komissiossa. Sitten erottelukysymys. Meillä on enemmän naisia sosiaalisella koulutussektorilla, mitä tulee hallitusten ministerin salkkuihin. Ja jos tarkastelee horisontaalisesti tällä hetkellä, kuinka monta valtiovarainministeriä on naisia, tai jos ajatellaan asiaa historiallisesti jopa istuneissa maissa, kuinka monta naista meillä on ollut pääministerinä ja valtiovarainministerin paikoilla. Luvut kyllä laskevat, romahtavat. Ja mielestäni yksi este, joka meidän pitää pystyä rikkomaan, on saada naisia taloudelliseen päätöksentekoon sekä julkisella että yksityisellä saralla. Eikä tässä tarkoita mitään pahaa, vaan on sellainen tendenssi tavallaan merkitä arvoja niin sanotuin objektiivisin lausunnoin ja kun puhutaan taloudesta, niin usein puhutaan investoinneista ja menoista. Tärkeitä sanoja erityisesti nyt Euroopan taloudellisessa tilanteessa, kun suuria haasteita. Ja jollakin tavalla, kun käytämme rahaa enemmän konkreettisiin kysymyksiin, kuten vaikka koneisiin ja rautaan, niin silloin puhutaan yleensä investoinneista, ja kun taas sitä rahaa käytetään ihmisiin, silloin se onkin muuttuu menoeräksi. Ja meidän pitäisi olla tietoisia, että tämä on arvoperusteista ajattelua ja tämä hiukan viiraa myös näitä tasa-arvokysymyksiä. No hyvä. Muita haasteita. Täällä on jo niitä mainittu, että naisilla on vähemmän taloudellisia voimavaroja käytössä, mitä tulee kampanjointiin, kun pyritään poliittisiin johtopaikkoihin median näkemys on yleensä erilainen. Se uutisoi eri tavalla nais, nais, naisista kuin miehistä ja heihin liittyvistä kysymyksistä. Sitten tähän liittyy vielä tämä kysymys luottamuksesta tai, jopa kutsuin sitä, miten saadaan aikaan kriittistä massaa, miten naisia EU-ssa arvostetaan ja kuullaan. Mielestäni tarvitsemme vapaaehtoista toimintaa ja tarvitsemme myös lainsäädännöllisiä toimia, tarvitsemme molempia. Ja aloitan tästä, aloitetaan tästä vapaaehtoisuudesta. Minulla ei ole lopullisia vastauksia, mutta joitakin ajatuskulkuja haluaisin tässä käsitellä. Ensinnäkin, miten saadaan aikaan kriittistä massaa ja miten voidaan tukea naisia? Me tarvitsemme parempia verkostoja, puolueen rajat ylittäviä, alat ylittäviä verkostoja, verkostot, joissa eri kansalaisjärjestöt ja naisjärjestöt tekevät työtä yhdessä – joissa AY-johtajat, naisjohtajat, yritysnaisjohtajat ja poliittiset päättäjät, naispäättäjät tapaavat toisiaan. Silloin kun poliittisia asioita käsitellään EU-tasolla tai kansallisella tasolla, niin tällainen verkostavuus auttaisi nostamaan esiin naisten etuja ja ääntä. Ainakin joidenkin ääni näin kuuluisi paremmin. Tarvitsemme parempaa yhteistyötä mielestäni kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä. En tiedä oikein, miten voisimme tässä enemmän auttaa mm, mm. ei pitäisi välttämättä tukea joitakin puolueita, vaan lähettää tällainen viesti ja auttaa naisia kampanjoimaan eri jäsenvaltioissa ja lisätä tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää on saada naisia valituiksi. Ja jopa mietin sitä, voisiko olla tällaisia erillisiä ohjelmia täällä EU-ssa, parlamentissa, jotta koulutettaisiin ja otettaisiin mukaan naisjournalisteja, jotta he kirjoittaisivat enemmän EU-kysymyksistä ja ottaisivat huomioon tämän tasa-arvopuolen politiikassa ja tasa, puol, sukupuolten välisen tasapainon. Ja lopuksi siitä, mitä mielestäni tarvitsemme tällaisen kovan lainsäädännön lisäksi. Seuraavan kerran kun eurooppalaiset perussopimukset avautuvat taloudellisista syistä, niin mielestäni meidän pitäisi kyllä ottaa esille myös kiintiökysymys. Ja olen sitä mieltä, että komissaarien pitäisi olla puoliksi naisia, puoliksi miehiä. Ja jäsenvaltiothan esittävät komissaareja, jokaisen jäsenvaltion silloin pitäisi esittää yhtä miestä, yhtä naista ja näin helpotetaan mahdollisuutta saada aikaan tasapainoinen tilanne komissiossa. Ja mitä tulee sitten yksityiseen sektoriin ja yrityksiin, jos emme saa aikaan huomattavaa edistystä tällä puolella, niin silloin kiintiökysymystä pitäisi alkaa pohtia tässäkin yhteydessä. Ja aivan lopuksi juridisista laillisista toimista, miten vahvistetaan perustuslaillisia oikeuksia, jotka koskevat naistenkin tasa-arvoisuutta. Ja haluaisin todella kehottaa siihen, että pyritään verkottumaan paremmin ja pohtia sitä, miten voimme käyttää paremmin hyväksi uusia perusoikeudellisia oikeuksia, tietysti EU-tasolla, että voidaan taata naisten parempi pääsy politiikkaan. Ei kyse ole vain määrästä, vaan pyritään myös poistamaan tällainen segregaatio eli erottelu, josta on kärsitty. Kiitoksia, Rova Pietikäinen. Haluan kiittää myös Belgian, Tsekin tasavallan ja Saksan edustajia heidän alustuksistaan. Ja nyt sitten alamme keskustelun muille, jotka haluavat puheenvuoron. Ja ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt edustaja Janik Pruden Ranskan senaatista. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ensinnä siitä, että tänä aamuna ensimmäistä kertaa annetaan puheenvuoro miehen äänelle. Olen iloinen tilaisuudesta, jonka tänään Euroopan parlamentissa saamme ottaa esille naisten aseman Euroopan unionin politiikassa, koska mielestäni se, mitä voimme oppia kansallisista kokemuksistamme, on vahva keino edistää asioita alueella, joka mielestäni on olennaisen tärkeä, kun ajatellaan demokratiankin tulevaisuutta. Naiset edustavat todellakin puolta, jopa yli puolta väestöstä jäsenvaltioissa. Eikä kukaan enää voi olla tällä hetkellä sitä mieltä, että heidän suhteellinen heikko, heikko asemansa poliittisessa päätöksentekoinstansseissa ei olisi ongelma. Kuitenkin pitää tunnustaa, että minun maassani Ranskassa, minä edustan siellä Ranskan senaattia, Ranskan toiminta ei todellakaan ole ollut esimerkillistä. Huolimatta edistykset on saatu aikaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kuin puheenjohtaja Nicole Fontaine äsken otti esille. Talousfoorumissa on todettu että olemme 47 asemalla, asemassa, että tulee naisten osuuteen politiikassa, siis Ranskassa eron parlamenttitilanne vieläkin pahempi ja Ranska on 63. paikalla naisten määrässä kansallisessa parlamentissa. Anteeksi. Ja tietysti 23,5 prosenttia senaattoreista. Siellä tilanne on paljon parempi kuin kansalliskokouksessa. Siellä on vain 18,5 prosenttia naisedustajia, mutta tämä on kuitenkin varsin laiha lohtu. Ranska on todellakin kaukana. Äänioikeuskin annettiin naisille vasta, vasta varsin myöhään 44 vuonna. Kuitenkin viimeisen vuoden, kymmenen vuoden aikana on edistetty huomattavasti erityisesti johtuen 2000 vuoden ponnisteluista, joihin sosialistinen hallitus ryhtyi pääministeri Sosbänin johdolla. Perustuslakia onkin muutettu vuonna 1999 ja otettiin siihen mukaan seuraava periaate, jonka mukaisesti siteeraan. Laki suosi yhtäläistä naisten ja miesten mahdollisuutta osallistua va- vaaleihin ja ja sitten parlamentissa kansakokouksessa hyväksyttiin 2000 vuoden laki, joka asetti pohjan tasa-arvolle Ranskassa. Mekanismit, jotka tämä laki otti käyttöön, ja myös muutokset sitten on tehty, on mahdollista sen, että pariteetista on tullut todellisuutta käytännössä joissakin valituissa elimissä, mutta ei suinkaan kaikissa. Pariteetti on huomattavasti edistynyt kaikissa vaaleissa, joita on pidetty vaali listojen kautta, koska on sellainen sääntö, että kaikilla listoilla pitää olla sellainen kokoonpano, että mukana on jokaisessa osuudessa molempien sukupuolten edustajia. Tämä koskee alueellisia neuvostoja, 42 prosenttia siellä on naisia ja 45 prosenttia löytyy myös varapuheenjohtajan paikolta johtuen tammikuun 2007 vaalista, jossa pariteettia vaaditaan myös johtoasemista asemilla. Tämä koskee myös kunnanvaltuustoja tietyn kokoisissa kunnissa. Sielläkin oli 48 prosenttia naisedustajia. Sama koskee edustustamme täällä Euroopan parlamentissa, jossa vuoden 2009 jälkeen on ollut yli 44 prosenttia naisia raskasta jäsenistä, mutta tämä mekanismi pätee vain vaaleihin, jotka hoidetaan vaalilistojen kautta. Sellaiset vaalit, jotka pidetään kahden kierroksen enemmistövaalina tulokset ovat vieläkin varsin suuri, suuria pettymyksiä. 13,3 prosenttia naisia pelkästään yleisneuvostoissa nämä johtavat meidän provinssejamme. 80 prosenttia löytyy vain kansalliskokouksesta naisjäseniä pitäisi rohkaista puolueita ottamaan naisia mukaan listoille. Se ei ole juurikaan kuitenkaan vaikuttanut. On kyse sitten rahoitussanktioista, joita asetetaan puolueille, jotka eivät ota tarpeeksi mukaan naisedustajia ehdokkaita. Tai sitten on sellainen sääntö, että ehdokas joutuu esittäytymään kantonitasolla ja koska Suurimmassa osassa tapauksessa näin tapahtuu. Sitten Ranskassa tasa-arvo tai pariteetti on vieläkin saavuttamatta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on siis saatu aikaan edistystä, mutta se koskee vain tietyn tyyppisiä vaaleja, niitä, jotka hoidetaan vaaliäänestyksenä ja suhteellisuutta, mutta nämä edistysaskelta ovat vielä varsin heikoissa kantemissa ja voidaan jopa kyseenalaistaa. Mutta jätän nyt kollegalleni Katrinille tehtäväksi sen, miten hän selittää tällaista taantumista, koska varsin todennäköisesti hän kertoo, miten naiset ovat päässeet paikallistasolle tai mitä voivat uudistaa alueellista toimintaa. Tästähän laadittiin mietintö parlamentissa viime vuonna. Kiitos. Ja seuraavaksi suoraan puheenvuoro Rova Katrin Mondeseveli. Hän edustaa myös äh, Ranskan senaattia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat, kuten näette, niin Ranskan senaatti esittäytyy kaikkein pariteettisimmin edessänne, koska täällä on valiokuntien varapuheenjohtajat, jotka ovat täällä siis mies ja nainen. Kiitämme teitä tästä tilanteesta. Kollegani Eri Bona on kertonut teille siitä, mikä tasa-arvotilanne on Ranskassa ja minkälainen mekanismi on suosinut tätä. Ja <clears throat> ennen kaikkea, jos puhutaan listavaaleista, niin siellähän on kysymys siitä, että molemmat sukupuolet ovat tasaisesti edustettuina. Ja kuten kollegani sanoi, niin tämä on realiteettia. Jos pariteetti on edistynyt näissä listavaaleissa, niin se on pikemminkin, se ei ole sitä tehnyt silloin, kun kysymys on tällaista kahden kierroksen enemmistövaaleista. Ja mitä vaaliuudistukseen tulee, niin tällä tavallahan voitaisiin tilannetta muuttaa ja mitä tulee viime vuoden loppuun ja silloin pidettyihin vaaleihin, niin haluaisin puhua tästä. Tässä ei ole tarkoitus puhua tästä uudistuksesta, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että on ehdotettu, että nykyisille läänin valtuustoille saataisiin erila- niiden tilalle tulisi erilaiset alueelliset neuvostot, valtuustot – ja se uhka, jota tämä edustaa pariteetille, niin sehän koskee niitä vaaleja, joita pidettäisiin, jotta voitaisiin näihin uusiin valtuustoihin nimetä jäsenet. Ja tässähän on kysymys siis alueellisista vaaleista ja on ja tällä tavalla siis haluttaisiin todella saada aikaan pariteettia mutta mitä tulee kahden kierroksen enemmistövaaleihin, niin tämähän tietysti suosii pikemminkin alueiden ja paikallistason lähentymistä, mutta se ei millään tavalla takaa pluralismin kunnioittamista eikä liioin tasa-arvoa tai pariteettia. Ja tässä on kysymys pelkästään 12,3 prosentista naisia, jotka olisivat tällaisissa yleisneuvostoissa. Sedatissa on asiasta puhuttu ja siellä on saatava aikaa, saatu aikaan mietintö, jonka nimi on tasa-arvo on pelastettava. Ja haluaisin sanoa, että tässä mukana ovat kaikki eri poliittiset suuntaukset. Mitä tulee siihen vaalitapaan, joka edustaisi tai edistäisi pariteettia. Lakihan tietysti edistää tai takaa sen, että naiset olisivat tasa-arvoisesti miesten kanssa edustettuina. Mitä tulee sitten parlamentin vapauteen silloin, kun puhutaan näin vaalien järjestämisestä, niin meillä ei ole me emme myöskään halua suosia sitä, että käytettäisiin tätä rankaisua pikemminkin kuin suosittaisiin naisia. Mitä tulee naisten osuuteen esimerkiksi Ranskan kansalliskokouksen jäsenistä, niin se tietysti asettaa kyseenalaiseksi tämän te- toiminnan tehokkuuden me olemme ehdottaneet aivan uutta ratkaisua, jonka haluaisin teille ehdottaa, jossa on kysymys sellaisesta vaalitavasta, jossa joka alueella ei olisi pelkästään yksi ehdokas, vaan kaksi ehdokasta, jotka edustaisivat miehiä ja naisia. Ja tällä tavalla halutaan näitä alueneuvostoja muuttaa ja siis ja silloin tietysti täytyisi muuttaa myös vaalipiirijärjestelmää. Tällä tavalla voitaisiin saada aikaan tiukka pariteetti. Se on hyvin uusi ajatus ja mielestäni kuitenkin sitä olisi tulevaisuudessa syvennettävä ja siksi halusin kertoa tästä teille. Ja lopulta viimeinen tärkeä aihe. Meidän valtuuskuntamme on tänä vuonna ennen kaikkea keskittynyt niihin ehtoihin, jotka antaisivat mahdollisuuden pariteettiin sekä ammatti- että poliittisella tasolla. Olemme järjestäneet kuulemista. Rova Reiser on saanut tehtäväkseen te- laatia mietinnön naisista viestimissä. Ja, tämä, ja haluaisin, että kiinnitätte huomiota siihen, niin se, sen mukaan – televisioruuduissa, vastoin kuin voisi kuvitella, niin naiset ovat usein stereotyyppisessä roolissa. Heidän edustuksellisuutensa ei ole riittävä. Naiset ovat huomattavasti vähemmän edustettuina kuin miehet. Ja jos naiset ovat edustettuina, niin silloin he ovat uhreja, vähemmistön edustajia, hyvin harvoin tällaisia asiantuntijoita tai kunnon ammattilaisia – ja mitä tulee julkispalveluun ja televisioon, niin haluaisimme tietysti sellaisen roolin naisille, joka nostaisi heidän arvoaan. Ja tässähän tietysti on kysymys koulutuksesta niin, että voitaisiin tällä tavalla saada aikaan tämä ö, tiukka pariteetti. Kiitos. Ja sitten saamme vielä katsauksen Liettuan tilaisuudesta. Joten haluaisin antaa puheenvuoron rouva Maria Paiviljoonienelle. Ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia olla täällä tänään, tänä aamuna ja keskustella naisten päivän merkityksestä, joka muutti maailmaa. Kun ajatellaan tulevaisuutta naisten poliittisessa roolissa Euroopan unionissa, olemme samaa mieltä siitä, että naisten roolin pitäisi olla merkittävämpi, että tarvitsemme enemmän naisia päätöksentekoasemissa, enemmän naisjohtajia Euroopan yhteisössä. Kuitenkin naisjohtajat ja naiset poliittisissa puolueissa eivät ole sama asia. Lahjakkaita ihmisiä ja yhä suurempi määrä naisia poliittisissa puolueissa Intian kautta eivät ole asia, jota voitaisiin huomata olevan olevassa tarpeeksi. Jos viitataan Liettuan parlamentin kehitykseen, niin uskallan sanoa, että eivät kaikki naispoliitikot ymmärrä syvällisesti tasa näkökohtia politiikassa – identiteettiongelmia, ihmisoikeuksia ja naisten oikeusasioita, kuten perhesuunnittelu, abortti, eh, sukupuolivalistus, eh, seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet, perheväkivalta. Sen vuoksi painottaisin, että tulevaisuudessa Euroopan unionissa pitäisi painottaa enemmän naisten henkilökohtaisen kasvun merkitystä, naisten koulutuksen merkitystä, naisten itseluottamusta, naisten psykologista joustavuutta, vastuutta ja koulutusta. Poliittinen feminismi alkaa poliittisissa puolueissa. On tapauksia, että naiset poliittisissa puolueissa ovat menettäneet yksilöllisyytensä ja ovat tulleet puolueen ideologian torviksi kun naiset välittävät konservatiivista ideologiaa, jopa dogmaattisia näkökohtia, silloin he haittaavat tasa-arvopolitiikkaa. Johtopäätöksenä painotan sitä, että naisten pitäisi olla solidaarisia eikä sirpaloituneita. Ja sen vuoksi meidän täytyy muuttaa naisten ajattelutapaa rakentaa naisten rakentavaa persoonallisuutta, jotta, ja siihen voidaan yhdistää sitten kiintiöjärjestelmä niin, että kiinnitetään huomiota naisten henkilökohtaisen persoonallisuuden kehittymiseen. Kiitos. Sitten katsaus Portugaliin ja annan puheenvuoron Rouva Maria Dorosario Carneirolle. Olkaapa hyvä. E Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Eri puheenvuorot, joita on tänä aamuna kuultu, ovat jo muistuttaneet siitä, että jos jaettaisiin valta, toteutettaisiin perusoikeuksia, niin demokratia, kansalaisuus, kaikki tämä paranisi laadultaan huomattavasti. Portugalissa 2007 vuonna hyväksyttiin pariteettilaki. Viitattiin 33 prosenttiin. Tämä määrä piti löytyä listolta, jotta saataisiin aikaan tasa-arvoisempi tilanne päätöksenteossa. Sitten otettiin käyttöön muita toimia, jotka myös velvoittivat esimerkiksi siitä, miten pitää pystyä työelämässä sovittamaan perhe ja työelämä yhteen. Samoin haluttiin politiikkaa, jolla pyrittiin luomaan infrastruktuureja, joilla voidaan tukea perheitä ja pyrittiin edistämään naisten osallistumista päätöksentekoon. Näiden toimien kautta on saatu aikaan varsin huomattavia tuloksia. Nyt on enemmän naisia edustettuina politiikassa, parlamentissa. Heitä on varsin huomattava määrä. Olemme päässeet lähes 30 prosenttiin. Samoin kunnallistasolla – kun kaupungin hallituksissa edistystä on saatu aikaan. Siellä naisia löytyy parikymmentä prosenttia. Joissakin tapauksissa taas tilanne on huonompi. Tämän takia uskon, että mekanismi, joka takaa tasa-arvoisemman, tasapainoisemman osallistumisen instasseihin, jossa valtaa käytetään, niin näin voidaan onnistua, jos noudatetaan lainsäädäntöä, jota löytyy aiheesta. Portugalissa on noudatettu tätä ki- sitä, että naisia pitää löytyä kaikilta tasolta. Ja tämä onkin tärkeää, koska aikaisemmin oli listoja, joissa oli pelkästään mukana naisia. Tämä aiheutti lopputuloksena sen, että ei päästy siihen tavoitteeseen, jota pyrittiin, siis haluttiin saada naisia mukaan kolmisen 30 prosenttia. Parlamentissa näin kävikin, mutta ei muissa poliittisissa elimissä. Näin ollen pitää soveltaa kiintiölainsäädäntöä, jotta prosenttiosuus on myönteisempi ja päästään lähemmäs 50 prosenttia naisten kohdalla. Ensimmäinen osa tämän aamun keskustelusta koski tasa-arvoa ja naisten mahdollisuuksia toimia poliittisissa tehtävissä. Mutta tässä tarvitaan heidän osallistumisen todella päätöksenteko instansseihin. Tarvitaan tasapainoinen edustusta kaikissa päätöksenteon tasoissa. Yritysten hallituksessa esimerkiksi naisten pitäisi olla edustettuna myös tutkimuksen alalla, pankkisektorilla ja niin edelleen. Omassa maassani esimerkiksi ei ole yhtä ainutta, ainutta naista joka löytyisi korkealta taloudelliselta paikalta. Ei myöskään löydy naisia keskuspankista esimerkiksi ja kuinka paljon naisia sitten löytyy yritysten hallinnosta, niin siellä naisia ei ole neljäkään prosenttia. Ja kun puhumme naisten edustuksellisuudesta esimerkiksi yliopistojen rehtoriviroissa heitä on alle 7 prosenttia. Siksi on tärkeää käsitellä tätä haastetta, tasa-arvokysymystä ja pyrkiä lisäämään naisten osallistumista. Tässä on kyseessä ihmisoikeus ja se on myös aivan välttämätöntä, että voidaan saada aikaan kestävää kehitystä. Tässä pitää ottaa käyttöön myös muita toimenpiteitä ja välineitä niiden lisäksi, jotka jo nyt on, ovat käytössä. Kiintiöt kiintiötä ei voida soveltaa yksityissektorilla, mutta voisimme kyllä ajatella tällaisia erilaisia kannustimia, jotta yksityinen sektorikin tuntisi, että niiden, senkin pitää lisätä naisten määrää eri instansseissa. Näin. Meidän pitäisi parantaa tietoisuutta kollektiivisella tasolla, tarvitaan enemmän vapaaehtoista toimintaa, jotta lisätään naisten osallistumista. Mitä tulee sitten kustannuksiin, joita tällainen tasa-arvoisempi tilanne päätöksenteossa vaatii. On minkä tahansa yrityksen tai demokratian on vaikea kantaa näitä seuraamuksia. Kaksi esimerkkiä omasta maasta, niin niillä, niihin liittyy huomattavat kustannukset kehityksen kannalta. Toisaalta demografiset seuraukset ja sitten käyttäytymisen puolta löytyy myös esimerkkejä. Mielestäni meidän kaikkien pitäisi er- etsiä tällaisia luovempia malleja, osallistavampia malleja, joiden kautta saadaan aikaan todellista poliittista tahtoa, jotta tällainen suhdanne muuttuisi, joka ei suosi kestävyyttä ja kehitystä. Kiitos. Seuraava puheenvuoro on Slovakiasta ja annan puheenvuoron rouva Anna Belusovovalle. Olkaa hyvä. Ďakujem pekne za slovo. A úvod mi dovolte niekoľko informácií k diskutovaným témam. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kertoa hieman tästä aiheesta koskien Slovakiaa. Olen maasta jossa ei ole, ei aiota ainakaan lähitulevaisuudessa ottaa käyttöön, käyttöön minkälaisia kiintiöitä, jos ajatellaan vallassa olevia poliittisia puolueita, ne torjuvat nämä ja eivät liioin halua, että on eh, listoilla olisi tietty prosentti naisia – tällä lainsäädäntökaudella olemme sellaisessa tilanteessa, jossa naisten määrä on vähentynyt parlamentissa ja on nykyään 16 prosenttia. Kun kuulin kreikkalaista edustajaa, joka kertoi, että siellä on päästy 17 prosenttiin kiintiöillä, niin sehän olisi, tämähän 16 prosenttia on jo menestys. Vaikka meillä on ensimmäistä kertaa Slovakian tasavallan historiassa naispääministeri, niin naisten edustuksellisuus ei ole parantunut, koska pääministerin lisäksi on ainoastaan yksi naisministeri kaikkien miesten joukossa, oikeusministeri. Jos minun pitäisi puhua sitten naisten edustuksellisuudesta Slovakian parlamentissa, niin – minun on mainittava, että edustus on naisia siellä on hyvin vähän. Toisaalta Slovakiassa, koska meillä on suhteellinen vaalijärjestelmä, niin joskus hallituksen vakaus riippuu parista kahdesta kolmesta paikasta parlamentissa tai äänestä, ja poliittiset puolueet ovat hyvin varovaisia, mitä tulee eri kannanotteihin ja siihen, että esimerkiksi otetaan naisia edustajalistoille, vaalilistoille. Naiset saattavat tulla raskaiksi ja lähteä parlamentista. Ja perustuslakihan sanoo ainoastaan, että mandaatti on olemassa – ja sellaista kuin äitiysloma, niin sellainen mahdollisuus, sellaista mahdollisuutta Slovakian parlamentissa ei edes ole. Eli mitä nainen voi sitten tehdä? Itse asiassa jättää paikkansa ja lähteä sieltä. Ja vielä yksi ajatus, ja tämä koskee itse asiassa tämän kokouksen ensimmäistä osaa. Slovakiassa on olemassa tällaiset esivaalit, eli minkä tahansa poliittisen puolueen ehdokas tarvitsee kolme prosenttia kaikista äänistä, siis poliittisesta puolueista, jotta hän voisi päästä parlamenttiin. Ja kysymykseni on seuraava. Miksei ole mahdollista saada enemmän naisia näiden suosituimusäänestysten äänien avulla? jos esimerkiksi nainen on paikalla 50 siellä listalla, niin jos kaikki naiset tulisivat kuitenkin äänestämään ja antaisivat tälle naiselle äänensä, niin sillä tavalla hän voisi päästä sinne ensimmäiselle sijalle. Miksi naisi? kysymys on siitä, miksi naiset eivät valitse naisia. Naisethan tekevät päätöksiä ehdokkaiden laadukkuuden mukaan. Ja me naisina emme äänestä naisia, eivätkä naiset näe naisia minkään, siis tarpeeksi laadukkaina ehdokkaina ja siksi he mieluummin valitsevat miehen. Kysymys on siitä, miksi asia on näin. Ja toinen kysymys vielä, joka koskee yleisiä aiheita. Täällä on paljon puhuttu kiintiöistä. Haluaisin kysyä teiltä, missä on takuu sille, että kiintiöt myös toisivat politiikkaan laatua mikä niiden tarkoitus, kiintiöiden tarkoitus on. Onko vain se, että täytetään tavoite, eli meillä on niin ja niin monta naista, mutta me puhumme täällä näistä sadasta vuodesta tai juhlimme naisten päivän eh, satavuotisjuhlaa tai naisten taistelua vapauksien ja oikeuksiensa puolesta. Mutta toisaalta minä ajattelen, että nämä kehitys- tai teollisuusmaat ovat paljon velkaa naisille. Ei ole pelkästään kysymys palkkaeroista, väkivallasta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Me puhumme naisista islaminuskoisissa maissa, mutta katsokaapa teollisuusmaita, joista käytetään nimeä demokraattinen maa. Kuinka monia naisia siellä on esimerkiksi kotiväkivallan uhreina? Eli katsokaamme ensin oman ovemme edustaa. Ja mehän keskustelemme täällä lasten hoidosta. Tämähän tehtävä tulee aina lankeamaan naisille. Ja miksi nyt sitten on sellainen äh, kehityssuuntaus, että naiset odottavat lapsen hankkimista siihen, että ovat yli kolmekymppisiä. Mutta tämähän on yhteiskunnan kuva. Joko nainen valitsee uran tai sitten hän valitsee perheen. Eikä tämä ole suinkaan hänen syynsä, vaan itse asiassa yhteiskunnan syy, koska se yhteiskunta ei luo tarpeellisia edellytyksiä nuorille naiselle, jotta hän voisi tai hänet voimautettaisiin ja hän voisi tehdä tällaisen äh, päätöksen, eli esimerkiksi, että hän voisi päättää, että okei, perusta, menen, haluan mieluummin perheen kuin uran. Vastatkaamme kysymykseen, siitä, miksi naiset eivät ole edustettuina politiikassa. Oletteko sitä mieltä, että kysymys on siitä, että ei ole kiintiöitä? Mielestäni koko kiintiökysymys hieman loukkaa minua. Jos kysytään, miksi naisia ei ole politiikassa, niin meidän on ensin yritettävä katsoa todellisia, ongelman todellisia juuria ja tukea hyvin spontaania standardimenettelyä – jonka avulla naiset voitaisiin saada politiikkaan. Eli tukekaamme naisten elämää Euroopan unionin maissa, koska tämä on pääsyy siihen, miksi naiset eivät ole tarpeeksi edustettuina. Joten tämän päivän tapahtuman aihe itse asiassa odotin, että tässä ei keskityttäisi pelkästään naisiin politiikassa, vaan yleensä naisiin Euroopan unionissa. Siis naisiin, joille yhteiskunta on yhä paljon velkaa. Ja yksi kommentti vielä liittyy siihen, liittyen siihen, mitä herra Busek sanoi, vaikka me puhummekin laadusta, niin älkäämme unohtako sitä, että olemme naisia. Herra Busekhan onnitteli meitä kansainvälisen naisen päivän johdosta, mutta mielestäni me ansaitsemme häneltä myös kukan, koska naisia voi juhlistaa, juhlia ainoastaan kukin. Kiitos. Kiitos ja seuraava puhuja on puolesta. Rouva Ivona Arendt, olkaapa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, kovasti kiitoksia kutsusta hyvin tärkeään konferenssiin, koska meitä kaikkia yhdistää tämä ongelma, että mikä on naisten osuus politiikassa. Ei varmaan ole sellaista maata EU-ssa, jossa naiset olisivat täysin tyytyväisiä tilanteeseen tässä suhteessa. kuten Kolaska Bobinska ja Busek sanoivat jo, naisjärjestöjen, parlamentin naisjäsenten, naisjulkisten hahmojen aloitteesta pidettiin ensimmäinen naisten kongressi kolme vuotta sitten. Ja sitten joulukuussa 2009 aloitettiin tai lähdettiin lakialoitteeseen, että muutettaisiin vaalilakia kaikissa vaaleissa, parlamenttivaaleissa, aluevaaleissa ja Euroopan parlamenttivaaleissa. Ja tässä täytyy kehua meitä, koska kun te muut esittelette tilannetta maissanne, niin 5. tammikuuta tänä vuonna meillä Puolassa tuli vaalilaki, joka ehkä ei ole ihan vallankumouksellinen. Ei se ollut ihan sellainen, mitä vaadittiin 50-50. Sitä ei saatu, mutta tuli kiintiöt. Mutta se on kuitenkin ensimmäinen askel siihen suuntaan, että taistelemme oikeuksimme puolesta. 35 prosenttia on kiintiö Eli kullalla ei voi olla vähemmän kuin 35 prosenttia naisia eikä miehiä. Jos on kolme ehdokasta listalla, niin vähintään yksi pitää olla nainen tai mies. Ja listat, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ne palaavat vaalilautakuntaan. Ja kolmen päivän aikana pitää tehdä korjaus. Jos korjausta ei tehdä, niin vaalilautakunta sitten harkitsee mahdollisuutta poistaa tämä lista kokonaan. Eli lista ei sitten hyväksyttäisi eikä rekisteröidä. Tietysti emme tiedä, että mikä tilanne tulee ole, olemaan kiintiöiden suhteen, koska ensimmäiset vaalit, joissa voidaan saada tietää, että täyttyivätkö odotukset, niin seuraavat tällaiset vaalit ovat nyt sitten parlamenttivaaleissa syksyllä. Mutta mielestäni tämä on hyvä askel siihen suuntaan, että todellakin lähdemme taistelemaan omien oikeuksiemme puolesta osallistua politiikkaan, mutta se ei tietenkään ratkaise ongelmaa kokonaan. Olisi parempi, että vaalilistoilla olisi kiintiöiden lisäksi myös varmistetut paikat, koska tietysti tämä järjestys vaalilistalla ratkaisee sen, että pääsevätkö naiset parlamenttiin vai ei. Voi olla sellainen tilanne, että äh, pidetään kiinni kiintiöstä, mutta saavat sellaisen paikan tässä vaalilistalla, että sieltä ei ole mahdollista nousta parlamenttiin. Ja tilanne voi olla sitten sellainen, että Puolan parlamentti ei saa suurempaa määrää naisia jäseniksi kuin tällä hetkellä. Eli kiintiöt sinänsä eivät ratkaise ongelmaa kokonaan. Täytyy olla sellaiset listat varmistettuina vaalilistoilla, joista todellakin voisi päästä parlamenttiin. Miltä tilanne sitten puolessa näyttää? Tietysti me naiset ainakin tilastollisesti, liian vähän aikaa nyt, että äh, kertoisin kaikista tilastoista, mutta Puolassa parlamentissa Suurimman osalla naisista on korkeakoulutus, mutta vielä koskaan yksikään nainen ei ole ollut esimerkiksi parlamentin puhemiehenä. Myöskin edustuksella Euroopan parlamentissa puolella on milloinkin miehiset kasvot. Ja siinä mielessä tämä uusi vaalilaki toivottavasti auttaa, että tännekin tulee enemmän ja miten paljon parlamenttiin tulee, niin syksy, syksyvaalit näyttävät. Tietysti eh, palkoissa on Puolassa epätasa-arvoa myöskin työelämässä. Usein nuoret naiset, jotka haluavat työpaikan, usein kysytään, että aiotteko tulla raskaaksi vai ei. Jos avoimesti kertoo, että aikoo perustaa perheen, niin ja usein tietysti suunnitellaan lasten hankkimista, niin sitten eivät ehkä saa työpaikkaa tai sitten valitaan miehiä näihin paikkoihin, jotka eivät sitten aiheuta äitiyslomaongelmia työnantajalle. Tämä on tietysti ongelma ja ei tietysti pelkästään Puolassa, vaan kaikissa maissa. Meillä Puolassa on viisi naisministeriä, siitä olen tyytyväinen, koska tilastollisesti, kuten olen kuullut, niin se on ihan ok tulos, kun on viisi naisministeriä. Monina, monia naisia on sitten apulaisministereinä, ja tämä on ihan hyvä tilanne siinä mielessä. Miksi naiset eivät lähde politiikkaan tämän enempää? Se, Lastenhoitotilanne on yksi asia. Naiset lähtevät enemmän politiikkaan usein sen jälkeen, kun lapset ovat jo aikuisia, koska kun on pieniä lapsia, niin on tietysti ongelmia lastenhoidon kanssa ja miten siihen saa apua ja lastentarhat esikoulut. Mutta ennen kaikkea täytyisi muuttaa ihmisten ajattelutapaa ja mentaliteettia. Miesten keskuudessa erityisesti, koska jos emme saa tukea kumppaneiltamme, elämänkumppaneiltamme, aviomiehiltämme, niin silloin emme pysty lähtemään politiikkaan mukaan, koska perhe on meille tärkeä. Ja ennen kuin muutamme miesten ajattelutapaa, ennen kuin he alkavat ajatella, että meilläkin on oikeus eh, ammattiuraan ja tukeen, niin eh, niin kauan se tulee meille vaikeaa. Mutta haluaisin toivottaa kaikille naisille, että perheeseen ammattiin liittyvät toiveet toteutuvat ja olen sitä mieltä, että tämä konferenssi on oikein hyödyllinen siinä, kun harkit, käsittelemme ja mietimme näitä ongelmia. Kiitos, haluaisin vain muistuttaa puhujia siitä ajassa, joka on varattu jokaiseen puheenvuoroon, eli kolme minuuttia, jotta voisimme antaa puheenvuoron mahdollisimman monille. Nyt haluaisin sitten, että katsomme Romanian suuntaan ja annan puheenvuoron rouva Silla Maria Petölle Romaniasta. Olkaapa hyvä. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, în Rom- Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Romania on yksi niistä maista, joissa ei minkäänlaista tasapainoa miesten ja naisten välillä ole politiikassa. Naisten kykyjä ei hyödynnetä maksemissaan syrjinnän vuoksi ja ei ole tarpeeksi liioin lainsäädäntöä tai lakeja, vaikka naisten tilanne onkin parantunut kuluneen vuosikymmenen aikana eriarvoisuutta yhä on. Mitä naisten perusoikeuksiin tulee, niin ja osallistumiseen politiikkaan, poliittiseen elämään ja päätöksentekoon. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yhteiskunnassa, jossa naisilla on mahdollisuus päästä koulutukseen ja mahdollisuus tasa-arvoon, niin naisten pääsy politiikkaan tai mille muulle elämän alalle, sitä ei pitäisi millään tavalla jarruttaa. Mutta jos katsotaan naisten edustusta esimerkiksi Romanian parlamentissa, näemme, että 333 edustajasta vain 37 on naisia, jotka on valittu sinne ja 130 senaattorista vain kahdeksan on naisia. Minun on myös sanottava, että ensimmäistä kertaa edustajahuoneen puhemies on nainen. Naiset ovat edustettuina, tai naiset edustavat ainoastaan 10,3 prosenttia myös vuoden 2008 vaalien jälkeen. Eli tässä ei olla lähelläkään maailman keskiarvoa, joka on 15 prosenttia, ja myös Euroopan ja OECD-maiden keskiarvoa. Ja olemme hyvin pitkällä vielä 37 prosentin edustuksesta, jos ajatellaan Skandinavian maita. Tiedämme, että Ruotsissa naisten edustus on kaikkein korkeimmalla tasolla, eli 43 prosenttia. Jos katsotaan realistisesti miesten, naisten ja miesten edustusta politiikassa, niin silloin on otettava huomioon kaikki osallistuminen poliittiseen elämään – harvat naiset eivät missään tapauksessa voi ratkaista kaikkia naisten ongelmia, vaikka heidän toimintansa ja työnsä olisi mitä laadukkainta. Syy siihen, että naiset ovat niin huonosti edustettuna Romanian parlamentissa, ovat seuraavat. Naisten ja miesten rooli nähdään hyvin perinteisesti yhteiskunnassa. Ja se tosi seikka, että naiset, eh, ihmiset kieltäytyvät näkemästä naisia poliitikkoina. Ihmiset ajattelevat, että naisten on tämä etuoikeus ansaittava. Heillä ei ole tukea, ei ole liioin asianmukaista lainsäädäntöä. Minä parlamentaarikkona ja sihteerinä tasa-arvo valiokunnassa edustajan huoneessa. Tarkoitukseni on muuttaa nykyistä lainsäädäntöä tai esittää uusia lakeja niin, että naiset voisivat saada tasa-arvoiset perusoikeudet. Teoriassa miehet voivat tukea myös naisia, vaikka useimmiten on niin, että naiset pikemminkin tukevat omia intressejään ja yrittävät löytää ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Siksi naisten on tosiaan pidettävä puoltaan. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi rouva Tiina Ateliidu Kyprokselta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyproksella pyritään varmistamaan naisten asiat. Tämänhetkisessä parlamentin kokoonpanossa sanoisin, että naisten edustus on 11-16 prosenttiin ja tämä vaihtelu tavallaan johtuu edustajien liikehdinnästä, jotka ovat ottaneet vastaan muita tehtäviä, eivätkä edustakaan enää kyproslaisia parlamentissa. En nyt kerro mistään muunlaisista tilastoista, koska olemme kuulleet jo paljon tilastotietoja ja minun mielestäni ottaisin esille niitä prioriteetteja, joita meidän pitäisi olla Euroopassa samoin kansallisella tasolla, jos me haluamme edetä. Ja jos haluamme saada aikaan nopeampia muutoksia tasa-arvokysymyksissä, minä uskon, että tärkein prioriteetti todellakin on siinä, että johdonmukaisesti, tarmokkaasti pyritään poliittisin ohjelmin ja erityistoimin voittamaan tällaiset stereotyypit, jotka perustuvat sukupuoleen. Täytyy päästä eroon myös stereotypioista, jotka liittyvät perheen rooleihin ja yleensäkin ihmisen elämään. Jos emme tässä onnistu mielestäni, silloin emme pysty saamaan aikaan puolue, puolueissa muut, muutoksia. Se on mielestäni toinen painopistealue. Pitää ottaa huomioon asennemuutokset, ja puolueiden sisäiset prosessit. Täytyy hyväksyä myös politiikkoja ovat perheystävällisempiä. Ei ole kyse pelkästään naisista, vaan perheistä ja perhevelvollisuuksista, lasten hoidosta ja niin edelleen. Hoitoahan päässä tarvitaan. Tässä tarvitaan myös sitoumusta puolueiden tasolta, jotta saadaan aikaan tätä naisten voimaannuttamista, jota peräänkuulutamme. Tämä tarkoittaa sitä, että naisten asemaa vahvistaa, niitä naiset voidaan nähdä ja tunnistaa näissä rooleissa ja hän saa myös tukea toiminnassaan omalta puolueeltaan. Ennakkoluulot yleensä aiheuttavat sen, että nainen nähdään kaukana politiikasta. Sitten kolmas prioriteetti, tarvitaan lastenhoitoinfrastruktuuria. Tässähän yleensä on pelissä naisten rooli äiteinä, tarvitaan myös muunlaisia toimia, jotta voidaan yhtä lailla tapa jakaa perhevelvollisuuksia aviopuolisoiden kesken. Naisia pitäisi samalla rohkaista kohtaamaan kaikki se, joka vaaditaan, että hän voi edistää omaa asemansa, toimintaansa politiikassa ja ammattielämässä. Naiset tarvitsevat siis oikeastaan rohkaisua ja rohkaisua pitäisi saada aikaan Euroopan ja kansallisella tasolla kansallisten liikkeiden, liikkeiden avulla. Yhteinen toiminta on myös erittäin merkittävää Euroopan tasolla mutta tässä tärkeä, tärkeä rooli on myös naisjärjestöillä kaikissa maissa. Olisi hyvä idea kerätä hyviä käytäntöjä, jotka toimia, jotka ovat kohdennettuja kattamaan erilaisia vajeita ja pyrkiä ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka estävät naisia osallistumista poliittiseen päätöksentekoon. Ja haluaisin sanoa, että Henkilökohtaisesti minun mielestäni kiintiöillä on tällainen apurooli. Niitä voidaan pitää myönteisinä toimina vapaaehtoista puolelta, tai ne voivat olla lakisääteisiä, mutta ne eivät sinällään mitään ongelmia kyllä ratkaise. Kiitos. Seuraavaksi sitten Kreikka. Rouva ottaisi Uni. Ιδιαίτερα χαρούμενη για Puheenjohtaja, olen erityisen iloinen, koska tämä on ensimmäinen vierailuni täällä, missä Euroopan sydän lyö. Ja nyt kun tämä hieno vuosipäivä on myöskin samaan aikaan, niin olen tyytyväinen. Haluan puhua kuitenkin vähemmän kuin kolme minuuttia, koska tiedän, että keskustelumme loppu on hämättämässä. Sitä paitsi Kreikan tilannetta jo kuvailtiin. Sitä kuvaili kollega Charuha oikein hyvin. Viimeisen 15 vuoden aikana naisten osallistuminen on kolminkertaistunut, mutta se on silti vielä aika moderaatilla tasolla. Haluaisin ottaa viestikapulan edelliseltä kollegalta koskien ennakkoluuloja ja rooleja ja stereotypioita, josta monet puhujat, muutkin puhujat ovat puhuneet. Ja haluaisin esittää tällaisen epäortodoksisen ajatuksen, ehkä ensin näkemältä, mutta ei se oikeastaan sitä ole. Kaikki kasvatamme lapsia, Ja tämä uusi sukupolvi on joko ottanut vallan tai sitten ne osallistuvat päätöksentekoon aika pian. Jos olemme tehneet työmme hyvin, niin asiat, asiat näyttävät positiivisilta, että ihan pian meillä on täysin tasa-arvo 50-50. Näiden poikien ja miesten myötä, jotka olemme kasvattaneet. Mutta yhteiskunta on kuitenkin vielä miesten hallinnassa. Mitä tällä tarkoitan? sitä, että ehkä että kun verkostoidutaan, parlamenttien kesken ryhdytään toimenpiteisiin, niin ehkä nämä kaikki toimenpiteet, niiden myötä meidän pitäisi ajatella, että meillä on myös väline. Ei välitön väline, mutta kuitenkin se, että kasvatamme nuoret sellaisia nuoria naisia ja miehiä, jotka tulevat päätöksentekijöiksi. Siinä meillä on tärkeä välillinen rooli naisina, jotka kasvattavat kansalaisia ja poliitikkoja niin, että voimme muuttaa tätä tilannetta, jonka muuttuminen vaatii niin pitkän ajan. Tätä asiaa ollaan jo ottamassa huomioon ja jotkut joissakin tasa-arvokokouksesta on otettu esille ja halusin ottaa sen esille myös täällä. Kiitos ja sitten edelleen Unkareen. Ja rouva Sabu, olkaapa hyvä. Kiitos hyvin lyhyesti. Jos ajatellaan tätä ajankulua, haluaisin lyhyesti kertoa teille tämän, tästä ongelmasta Unkarissa. Tilanne on sielläkin hyvin synkkä, ei pelkästään jos ajatellaan yleismaailmallisesti, vaan Eurooppaa vuodesta 1999 hallituksen vaihdoksen jälkeen miesten ja naisten eh, osuus politiikassa. Naisten osuus on vähentynyt ja vuonna 1995 me olimme 43. sijalla maailman tilastoissa ja nykyään sitten olemme 127. Itse asiassa tämä kai puhu, luvut puhuvat puolestaan. Kuva ei ole kovinkaan hyvä. Yritämme kuitenkin tehdä parhaamme omassa parlamentissamme. Meidän minun puolueeni, joka on yksi viidestä parlamentaarisesta puolueesta, on ainoa, jolla on kiintiö. Ja meidän ryhmässämme meillä on 30 prosenttia naisia parlamentissa. Kertoakseni teille, tai meillä on 326 parlamentaarikkoa tai kansanedustajaa ja niistä ainoastaan 43 naisia, eli alle 9 prosenttia ja puoluettamme lukuun ottamatta kaikissa muissa puolueissa on vähemmän kuin 10-9 prosenttia naisedustajia. Haluaisin puhua hieman tästä kiintiöstäkin, koska minä puolan kiintiöitä, koska mielestäni se on hyvä väline ja se on samalla myös välttämätön väline. Vastatakseni Slovakki kollegalleni hieman myös Ja puhuakseni tästä pelosta, onko se tarkoituksen vastainen vai ei, niin on puhuttava omasta puolueestani ja sanottava, että tämä oli hyvin myönteistä ja erittäin tuottelias ratkaisu. Naispoliitikot ovat toimineet erittäin ansiokkaasti parlamentissa ja tämä pitäisi jollain tavalla välittää myös suurelle yleisölle, joka itse asiassa ei vielä tiedä, mitä koko tälle kiintiöilmiölle pitäisi tehdä tai sille, että naisia on näin paljon politiikassa koska tavallinen keskustelu, niin sehän on aina sellaista, että siellä puhutaan työn ja perheelämän tasapainottamisesta silloin, kun puhutaan naisista. Kuvaavaa on myös se, että meillä on ollut viime toukokuusta uusi hallitus ja siellä ei ole yhtään ainutta naisministeriä. Ja kaikkien valtiosihteerien joukossa on ainoastaan yksi nainen. On mielenkiintoista kuitenkin, että varavaltiosihteerien joukossa on useampia naisia. Ja se osoittaa, että on olemassa tosiaan jonkunnäköinen lasikatto Unkarissa ja politiikassa. Mitä sitten tulee diplomatiaan ja NATOon, niin siellä suhde on huomattavasti parempi koska siellä tämä suhde on 50-50 ja Euroopan unionissa 70-30. Eli kansainvälisesti tilanteemme on huomattavasti parempi kuin kotimaassa. En ole varma, mitä tälle pitäisi tehdä, mutta tämä varmasti jollain tavalla liittyy Unkarin yhteiskuntaan. Ihmisiä on koulutettava paremmin. Vuonna 2007 käytiin julkista keskustelua kiintiöistä ja kävi hyvin selkeäksi, että yleisö ei tiennyt tästä ilmiöstä yhtään mitään, eikä tiennyt millä tavalla siihen pitäisi suhtautua. Joten tässä on aivan selvä rooli meille ihmisten tietämyksen, ymmärtämyksen kehittämisessä. Ja kiintiöthän ovat tällainen väliaikainen väline. Se on keino, ei suinkaan tarkoitus itse tarkoitus. Arvostin erittäin paljon sitä, että yksi puhujista puhui yksinhuoltaja äideistä. Meidän puolueessamme on yksinhuoltaja äitejä, kuten esimerkiksi minä, ja puolueeni ansiosta itse asiassa olen pystynyt tasapainottamaan työ- ja kotielämän. Se on puolueeni ansiota, ei suinkaan hallituksen politiikan ansiota. Ja tietysti me jatkamme työskentelyä tämän asian eteen ja yritämme tällä tavalla parantaa ihmisten ymmärtämystä sen suhteen, miten voidaan tasapainottaa paremmin työ- ja perheelämä. Ja mitä Kyproksen kollegaan tulee, niin hän koristi sitä, korosti sitä, että ei ole tärkeää puhua pelkästään naisten roolista politiikassa, vaan on tärkeää puhua perhe- myönteisestä politiikasta. Se on yksi avainkysymyksistä. Ja tietysti Unkarissa yksi pääasioista on se, että naiset palaavat työmarkkinoille sen jälkeen, kun he ovat synnyttäneet, hankkineet lapsia. Siellä sitten puuttuu työpaikkoja ja mahdollisuuksia – sen jälkeen, kun he ovat lapsen hankkineet. Yksi hyvä uutinen, mitä Unkariin tulee, on se, että parlamentti meidän aloitteestamme on nimittänyt uuden edustajan hallitukseen, joka, jonka tehtävänä on auttaa naisia palaamaan työmarkkinoille. Ja todella haluaisin kuulla siitä, mitä hyviä käytäntöitä, toimintatapoja on tämän edistämiseksi. Kiitos. Sitten menemme edelleen Montenegroon ja sieltä sitten rova Dusanka Sakula Tusup. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenet. Hakijamaan parlamentin edustajana minulla on kunnia puhua Montenegron parlamentin tasa-arvokomitean nimissä ja muistaa tätä tärkeää päivää, joka koskee naisten tasa-arvotaistelua. Aika paljon on saavutettu, mutta on vielä erilaisia toimia, jotka pitää hoitaa erityisesti hakijamaissa, jotta saavutetaan oikeuksien toteutuminen naisten kohdalla on tärkeää käsitellä, missä määrin sukupuolten tasa-arvo on toteutunut. Tässä tapauksessa Montenegro on yrittänyt vastata näihin kysymyksiin ja yritän nyt hiukan kertoa tilannetta meidän kannaltamme, millaista edistystä olemme saaneet aikaan ihmisoikeuksien kohdalla. Perustuslaissa on mukana periaate syrjinnän vastaisuudesta millä perusteella tahansa ja 18 artiklassa selkeästi todetaan, jäsen, valtion jäsenvelvollisuus taata tasa-arvo ja kehittää tasa-arvopolitiikkaa. 2007 vuonna Montenegron parlamentti hyväksyi sukupuolitasa-arvosäädöksen ja se sitoo parlamenttia ja hallitusta maassa soveltamaan tasa-arvoperiaatteita, kun ne käyttävät valtaa ja erityisesti pitää ottaa huomioon sukupuolitasapainoinen edustuksellisuus vaaleissa ja tietyissä eh, elimissä. Poliittiset puolueet pyrkivät myös saavuttamaan sukupuolten tasa-arvoa ja naiset ja miehet pitää ottaa yhtä lailla mukaan erilaisille listoille, eri edustus, edustuspaikoille. Ja pitää, pitää ottaa tämä huomioon kaikilla eri tasolla. Tämä lainsäädäntötoiminta ja parlamentin valiokuntien työn kautta on luotu mahdollisuuksia saavuttaa standardeja ja keinoja, joilla saavutetaan sukupuolten tasa-arvoa ja pyritään poistamaan syrjintää, joka perustuu sukupuoleen. Kun arvioidaan sen tekemää työtä ja päätöksiä, joita on tehty, parlamentti ei ole täysin käyttänyt tätä mahdollisuutta tyydyttävästi hyväkseen. Tämänkin tilanne on osoittanut, että nais sillä vieläkin on paljon vähemmän läsnä näkyvyyttä politiikassa ja tämä on suuri este naisten oikeuksien toteutumiselle Montenegrossa naisia on 12,3 prosenttia verrattuna suurimpaan osaan EU-valtioita tämän varsin alhaisella tasolla. Presidentti, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat miehiä. On 11 valiokuntaa, mutta vain kahdessa on naispuheenjohtaja. Paikalliset parlamentit ovat varsin samanlaisessa tilanteessa, ja on vain yksi kaupunginjohtaja, joka on nainen. 29 kunnassa. Sitten yksi ministeri löytyy kabinetista, hän on tiedeministeri ja tilanne on samantyyppinen muissa hallituksen yksiköissä. Vain oikeuden alalla on huomattavasti enemmän naisia valta-asemissa pääsyyttäjä ja pää, tuo, ja tuo, anteeksi, oikeusministeri ovat naisia. Täytyy te, parantaa naisten edustuksessa mallia Tämä on teidän lopullista muotoaan, vaikkakin enemmistön ja oppositionkin edustajat ovat tehneet samantyyppisiä ehdotuksia kiintiöistä vaalilistoilla ja myöhemmin myös edustuksellisissa elimissä. Silloin kun tämä vaalillakin pitäisi hyväksyä on parlamentin kevätkauden lopu, lopussa ja toivomme tälle mahdollisimman hyvää ratkaisua. Ta- tasa-arvovaliokunta on valvonut tämän lain toteutumista yhteiskunnan eri aloilla on käytetty avuksi sellaisia hankkeita. Näitä tuloksia tullaan tässä kuussa esittämään julkisesti. Tulee poliittisiin puolueisiin. Käytössä on ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla pyritään suurempaan naisten edustuksellisuuteen. Mutta täytäntöönpanon vauhti ei ole suinkaan tyydyttävä. Hiljattainen rohkaiseva tapahtuma kuitenkin on siinä, että suurin oppositiopuolue hyväksyi kiintiöperiaatteen ja sovelsi sitä, kun valittiin jäseniä puolueen elimiin. Tämän pitäisi rohkaista muita puolueita toteuttamaan perustuslaillisia periaatteita ja edistämään näin sukupuolten tasa-arvoa maassamme. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro Rova Sialkalle, parlamentin jäsen. Hän on parlamentin jäsen ja varapuheenjohtaja tasa-arvovaliokunnassa. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Kiitoksia hyvin vilkkaasta keskustelusta. Se, mitä parlamentin valiokunta on tehnyt viimeisen kuuden vuoden aikana, kun olen ollut täällä jäsenenä ja valiokunnassa, on tuoda asioita komission tietoon, haastaa neuvostoja tekemään uusia päätöksiä. Kaksi päivää sitten oli kokous komission Euroopa Readingin kanssa tässä asiassa. Ja kuulimme ilolla, että ei pelkästään politiikassa, vaan myös elinkeinoelämässä pank- pankkimaailmassa on suuria kysymyksiä siitä, että miten tasa-arvotilannetta voitaisiin muuttaa. Ja mitä hän sanoi strategiastaan oli se, että hän sopii 14 suurimman Euroopan yritysten johtajien kanssa, että vuoden aikana komissio nyt katsoo, seuraa, miten mekanismeja voidaan muuttaa johtokunnissa ja johtajatasolla eri suurissa yhtiöissä. Ja sitten vuoden jälkeen hän sitten sanoi, että, että hän on valmis puhumaan kiintiöistä. Ja tämä on mielenkiintoista myös politiikassa, koska on nähty, että Euroopan tasolla Naisten määrä on poliittisina johtajina noussut. Se kaikki, mitä tiedämme ja mistä olemme keskustelleetkin, niin se ei kuitenkaan riitä läheskään. Ja kun ihan äskettäin on laatinut kaksi mietintöä valiokunnassa, Rovana Plum, niin mietintö kosketti naisten köyhyyttä ja sitten toinen 2010 tasa-arvotilannetta. Keskustelun aikana tuli selvästi esille, myöskin kun on tehty mietintöjä sellaista näistä joihin kohdistuu monenlaista syrjintää, niin se mitä mistä puhutaan tänään, että eliittikoulutuksen saaneet kyllä pääsevät eh, johtoasempiin, mutta Miten sitten muiden naisten edustus? Rahoituselämässä ei ole, sosiaalielämässä ja yliopistoopettajana on naisia. niiden naisten tieto, jotka eivät ole pelkästään saaneet eliittikoulutusta, vaan tulevat ruohonjuuritasolta, kentältä. Heidän kokemuksensa olisi niin tärkeää saada mukaan. Minä olen aina romaniedustaja tässä parlamentissa heidän pitäisi olla 22 tilastollisesti. Ja 10 romaaninaista pitäisi olla. Ja minä vain täällä olen. En tiedä, voitteko nimetä ketään yritysjohtaja Euroopan tasolla, joka olisi tullut johtajaksi köyhästä ympäristöstä nousseena, ei olisi kovin hyvää koulutusta syrjintää kohdanneena. Eli vanhempia naisia, vammaisia naisia, sinkkunaisia, suurten perheiden äitiä ei nähdä johtaa se, missä monista syistä, joista on täälläkin puhuttu. Sen vuoksi uskon, että olisi kovin tärkeää käyttää meidän kykyämme olemassa olevina naisjohtajina, joita olemme jo, että varmistaisimme, että ruohonjuuritasolta uusia nuoria johtajia, joko etnisistä vähemmistöistä tai mistä tahansa, ympäristöstä, joka vaikeuttaa heidän tilannettaan. Moninkertainen syrjintä vieläkin pahentaa lasikattoa heille, jotta voitaisiin varmistaa, että todellinen tieto, ensikäden tieto, voidaan ikään kuin kanavoida poliittisen keskusteluun, kun keskustellaan poliittisista päätöksistä, mutta tämä olisi myös elinkeinoelämässä hyvin tärkeää. Joten haluaisin vedota teihin kaikkiin parla- kansallisten parlamenttien jäseniin, että tuette FEM-valiokuntaa tässä asiassa ja puolueessanne voisitte varmistaa sen, että ne, jotka nämä ihmiset, joita voisitte edustaa, että saat, he saavat myös mahdollisuuden ohellanne tai jopa teidän lisäksenne päästä asemiin, joista, voidaan tehdä, käsin, joista käsin voidaan tehdä todellisia muutoksia, koska sitten saataisiin tämä lumipallo liikkeelle ja FEM-valiokunta on käytössänne siihen. Mrs. Kiitos. Sitten Rova Robinson. Kiitoksia, on varsin vähän aikaa, mutta haluan vain sanoa, että olen todellakin nauttinut, kun olen saanut kuunnella keskustelua molemmissa osuuksissa tätä kokousta. Ja tavallaan tällaisena vanhempana minun, minunkin Monet nuoret selvästi puhuvat naiset ovat kiinnittäneet todellakin huomioon, ja tämä on varsin rohkaiseva. Yksi asia, jonka sanoisin, 17 parlamenttia Euroopan parlamentissa, siellä on vähemmän kuin 27 prosenttia sata vuotta tasa-arvopolitiikan jälkeen, joten me emme me voi hyväksyä tällaista. Meidän täytyy ajatella omissa maissamme, omassa yhteydessä, miten saadaan aikaan suuria muutoksia, jonka puolesta olen peräkuluttanut. Ehkä Euroopan parlamentti voisi korostetusti ottaa esille, että pitäisi kiireesti kiinnittää huomiota maihin, joissa on alle 25 prosenttia parlamentissa naisista, naisia, ja jollakin tavalla rohkaista tätä, koska Euroopan parlamentissa tämä prosenttiosuus on korkeampi. Miksi tämä on niin tärkeää? Jos saadaan kritis, kriittistä massaa naisia enemmän, silloin voidaan tarttua kaikkiin niihin kysymyksiin, joita täälläkin on tänään pistetty. Naiset kärsivät enemmän rahoituskriisistä, naiset ovat marginaalissa asemassa, heidän äänensä pitää saada kuulumaan. Kaikki nämä kysymykset saavat suuremman prioriteettiaseman, kun naisia on kriittinen massa. Ja 25 prosenttia on minimikriittinen massa minun mielestäni modernissa nykyaikaisessa parlamentissa. Liian monissa parlamentissa mukaan lukien Irlannissa ollaan alle tämän prosenttiosuuden. Ja tämä on kiireellinen kysymys ja minun mielestäni me voimme rohkaista toinen toistamme, jotta saamme aikaan tällaisen mullistavan muutoksen, eikä vain tällaista pikkuhiljaa tapahtuvaa pientä muutosta. Kiitos. Mrs. Fontaine, Rouva Fontaine, olkaa hyvä. Merci, merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, myös hyvin lyhyesti. Haluaisin vielä kerran tosiaan onnitella teitä siitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen omalta tasoltani. Olen ollut sitä mieltä, että tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen, ei pelkästään mielenkiintoinen, mutta myös hyvin rakentava tulevaisuuden kannalta. Haluaisin kuitenkin palata yhteen asiaan, joka on tullut esille useita kertoja jo, nämä kuuluisat kiintiöt. Sana kiintiö itse asiassa minä haluaisin käyttää pariteettisanaa pikemminkin kuin kiintiöitä, koska tasa-arvo, pariteetti on tietysti hyvä asia. siihen meidän pitäisi pyrkiä aivan oikeudenmukaisuus syistä ja nimenomaan demokratian syistä. sitä ei saa unohtaa. Aivan samoin kuin emme halua mitään suosituimmusasemaa mitä tulee äskettäiseen Euroopan tuo, yhteisön tuomioistumien päätökseen, jossa puhuttiin naisista ja vakuutuksista, siellä on esimerkiksi vakuutusyhtiöt ovat olleet sitä mieltä, että miehet ajavat paremmin autoa kuin naiset ja saavat paremmat ehdot kuin naiset. Me haluamme siis pariteetin, tasa-arvoisuuden, tasaveroisuuden, ei mitään muuta vielä siihen, mitä täällä on sanottu, esimerkiksi siitä, mitä Ranskassa on tehty kunnallisvaaleissa. Päätän tähän. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää ja tietysti olen yhteydessä hyvin useisiin pormestareihin, miehiin, jotka ovat olleet erittäin vastahakoisia ja melkein vihamielisiä, jotka nykyään sitten sanovat, että tämä kehitys, tämä niin kuin rauhallinen vallankumous on ollut äärettömän, tehnyt äärettömän paljon hyvää, ei pelkästään demokratialle, mutta kaikille kansalaisille, koska he ovat olleet sitä mieltä, että esimerkiksi kunnanvaltuustossa naisten osuus on ollut pelkästään myönteistä ja on ollut erittäin tärkeää nimenomaan mitä miehiin tulee. Ja se, tämän pariteetin todellisuushan tuo esiin myönteiset piirteet ja he itse tunnustavat sen, että se, että naiset ovat tuoneet kunnanvaltuustoihin valtavasti. Ja tässä on kysymys sellaista kehityksestä, joka pikkuhiljaa ei mistään taikasauvasta, vaan vähitellen kantaa helämät, hedelmiä ja saa aikaan todellisen mobilisaation, kuten eurooppalainen naisten lobin edustaja peräsi. Vielä kerran, rouva puheenjohtaja, bravo tästä aloitteesta ja jatkakaa. En usko, että... Siis rouva Pietikäinen hän on esittänyt koko joukon ehdotuksia ja kuullut koko joukon ehdotuksia, jotka tulevat varmasti rikastuttamaan hänen omaa mietintöä, jota odotan mielenkiinnolla. Sitten Rova Pietikäinen. Kiitoksia, haluaisin kiittää teitä kaikkia hyvin arvokkaista kommenteista ja ideoista tulevaa mietintöä varten. ja kun olette kertoneet eri tilanteista eri osissa Eurooppaa. Otan esille kolme asiaa. Ensinnäkin olisi mielenkiintoista nähdä, että minkälaista yhteistä toimintaa voitaisiin tehdä, yhteistä toimintaa tehdä, suorittaa niissä jäsenvaltiossa, jossa parlamentti tai hallituksen osalta osallistumisnumerot ovat alhaiset. Sitten koulutuksen rooli, mentorointiohjelmia mahdollisesti, johon otettaisiin nuoria tyttöjä. Tässä pystyisivät oppimaan politiikkaa ja näkemään, että politiikka ja naiset sopivat hyvin yhteen. Sitten sosiaalinen ulottuvuus. Naiset tarvitsevat hyvinvointipalveluja, hyvinvointiyhteiskuntaa myöskin, joten haluaisin sanoa, että toivottavasti EU on tytön paras ystävä. Ainakin missiomme on tehdä se sellaiseksi sokerina pohjalla. Kiitoksia jälleen kerran. Tämä on ollut kovin opettava kokemus ja toivottavasti pidämme yhteyksiä myös tulevaisuudessa, kun lähdemme konkretisoimaan näitä toimia. Lämpimät kiitokset ja haluan kiittää kaikkia puhujia. Haluan kiittää kaikkia osallistujia rakentavasta hyvästä keskustelusta. Haluaisin muistuttaa teitä myös joistakin muista tärkeistä tapahtumista, jotka liittyvät kansalliseen, kansainväliseen päivään 8. maaliskuuta Brysselissä ja Strasbourgissa, Strasbourgissa täysistunnossa komission kanssa ja puheenjohtajavaltio Unkarin kanssa tätä päivää juhlistetaan aivan erityisesti. Strasbourgissa järjestetään myös seminaari toimittajille teemasta naiset johtajina – ja poliittiset ryhmät, esimerkiksi SD-ryhmä, järjestää seminaarin sadan vuoden taistelusta tasa-arvon puolesta. GUE NGL vapaudesta ja sosiaalista edistyksestä ja vihreä ryhmä teeman tänään. Ja siinä on feminismistä kysymys. Mielestäni olemme tänään osoittaneet tai tuoneet esille niitä edistysaskeleita, joita on tehty, mutta toisaalta on tuotu esiin myös kaikkia niitä haasteita, jotka meillä ovat edessämme ja yhdessä kaiken sen huomion kanssa, jota voimme 8. maaliskuuta saada näille asioille. Meidän kaikkien olisi pidettävä huomiota siitä, että me tosiaan olemme kuuluvilla ja näkyvillä, koska yhdessä olemme vahvoja taistelussa ja uskon, että voimme onnistua. Meidän on osoitettava, että emme ole valmiita odottamaan sata vuotta jälleen, jotta voisimme elää paremmassa yhteiskunnassa sekä miesten, naisten että lasten kannalta. Se, sellainenhan on tasa-arvoinen yhteiskunta. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja muistuttaa teitä, että on kerrosta alempana tässä rakennuksessa on cocktail-vastaanotto. Ja haluaisin myös kiittää vielä kerran kaikkia osallistujia ja tasa-arvosihteeristöä, joka on työskennellyt tämän seminaarin aikaansaamiseksi. Kiitos tulkeille ja pyydän anteeksi, että veimme joitakin ylimääräisiä minuutteja. Kiitos kaikille ja erittäin hyvää 8. maaliskuuta. Kiitos.